Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi yhteiseen kokoukseemme moni, Euroopan unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä. Olen hyvin iloinen voidessani toivottaa teidät tänään tervetulleeksi Euroopan parlamentin täysistuntosalissa. Erityinen ilo Minulle on toivottaa tervetulleeksi monivuotisen kollegani toinen Smithin, äh, Tanskan pääministerin ja nykyisen Euroopan neuvoston puheenjohtajan. Ja minulla on suuri, suuri ilo toivottaa Manuel Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, joka istuu Euroopan parlamentin puhemiehen paikalla. Tervetuloa! tämä kokous ja se, että täällä on tänään teidän edessänne kolme instituutin puheenjohtaja osoittaa läheisen yhteistyön ja se osoittaa, että olemme valmiita tekemään tiivistä yhteistyötä tässä hyvin vaikeassa tehtävässä, jonka edessä me olemme. Hyvät naiset ja herrat, Eurooppa on talouskriisissä. Eurooppa on velkakriisissä. Kaikkialla tehdään leikkauksia, säästöruuvia väännetään yhä tiukemmalle – mutta sanon aivan selvästi, että Euroopan parlamentti ei hyväksy vähemmän rahaa Euroopan budjetilla. Tämä vaikuttaa monesta ehkä epäloogiselta, monen mielestä ehkä vastuuttomalta jopa, mutta totuus on kyllä päinvastainen. Se on sekä loogista että vastuullista. olisi helppo havaita ja arvata, että tässä juuri Euroopan parlamentin jäsenet taputtivat. Kuulin juuri, että Brandenburgin talousministerikin taputti erinomaista. Se, että huudetaan kovan ääneen leikkauksen EUn budjetin, on ehkä suosittua, mutta minun mielestä se on vastuullista. Säästää Euroopan unionin budjetissa, eli tehdä säästöjä suurimpaan kasvua edistävään välineeseen Euroopan unionissa, se on vastuullista. Me tarvitsemme tässä kriisissä kasvua luodaksemme työllisyyttä. Tämä on juuri sen vuoksi erittäin ajankohtaista, koska rahoituskehykset päättävät 2013 ja nyt on neuvoteltava uusista. Me, me menemme hyvin valmistuneena näihin neuvotteluihin. Jo kesäkuussa 2010 asetimme erityisvaliokunnan vuosi ennen kuin komissio oli tehnyt ensimmäisen ehdotuksensa. 8.6.2011 tämä erityisvaliokunta suurella enemmistö hyväksyi eh, lausuntonsa rakennusten suunnittelusta ja lausunto käsittelee meidän poliittisia prioriteetteja, jossa ehdottaa rakennetta, keskipitkän aikavälin taloussuunnittelulle. Siinä sanotaan, kuinka paljon varoja me vaadimme. Siinä vaaditaan, että palaamme perustamissopimuksen artikla 311 ajatukseen omista varoista. Jopa jotkut valtiovarainministerit muuten eivät tunne sitä. Ja me haluamme palata tähän artiklaan ilman mitään alennuksia ja erityisjärjestelyjä. Ja miksi me juuri tässä kriisissä emme hyväksy pienempää budjettia? Sen vuoksi, että olemme vakuuttuneita siitä, että Eurooppa pystyy ainoastaan järkevän budjetin myötä selviämään tulevaisuuden haasteista, koska ainoastaan järkevän budjetin myötä Eurooppa pystyy selviämään kaikista tärkeistä tehtävistä, joiden edessä EU on. Me uskomme, että me pystymme erityisesti vastaamaan kasvun ja työllisyyden haasteisiin. Ainoastaan järkevällä budjetilla budjetin jäädyttäminen tai sen voimakkaassa leikkaaminen, se ei auta ketään kriisistä ulos. Me tarvitsemme investointeja alueille, me tarvitsemme investointeja kansalaistamme koulutukseen ja pätevöittämiseen, me tarvitsemme investointeja alueisiin ja kansalaisiin, elvyttääksemme talouttamme. Se ei yksinkertaisesti ei toimi, että hallitusten päämiehet kaikissa kokouksissa aina määrittävät EU uusia tehtäviä ja samalla joka kerta tekevät leikkauksia tarvittaviin varoihin. Sen vuoksi olemme hyvin tyytyväisiä hallitusten lausuntoihin kunnianhimoista EU-politiikasta ja sen vuoksi sanomme, että tehkäämme yhdessä kunnianhimoinen budjetti. Me vaadimme riittäviä varat, koska olemme vakuuttuneet siitä, että EUn budjetti antaa kansalaisille lisäarvoa. Koska me teemme EUn budjettiissa investointeja juuri niillä alueilla, joilla jäsenvaltiossa tehdään leikkauksia. Kansalaisten intressejä me aiomme toivessa nousta puolustaa iskukykyisesti ja hyvin valmistautuneena. Euroopan parlamentin kansanedustajat aikovat toimia samalla tasolla kuin neuvosto näissä neuvotteluissa. Ja haluaisin kiittää nimenomaan niitä ö, puheenjohtajamaita, myös teidän, rouva pääministeri, haluan kiittää erityisesti niitä puheenjohtajamaita, jotka varhaisessa vaiheessa ovat luvanneet nämä rakentavat ja hyvät signaalit, ja toivon, että voimme jatkaa näitä tällä tiellä. Meillä on neuvottelumandaatti, Meillä on lausuntomme, meillä on neuvottelutiimimme, jossa on kokeneita talousasiantuntijoita. Meillä on parlamentin kontaktiryhmä, jonka puheenjohtaja menee itse toimi, jonka avulla luomme toimivan sisäisen koordinaatiorakenteen. Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentin puhemiehelle annetaan neuvotteluissa monivuotisesta talouskekyksestä institutionaalinen rooli hän tasa-arvoisena osallistuu komission puheenjohtajan ja neuvoston puheenjohtajan kanssa neuvotteluihin. Tänäänkin on tällainen tapaaminen, jossa kolme instituutioa yrittävät lähentää kantojaan. Haluaisin sanoa näille kollegoilleni niin täällä ylhäällä, että minä suhtaudun tähän velvoitteeseen hyvin vakavasti. Minulle tämä ei ole mikään muodollisuus, vaan tämä on yksi ratkaisevia tehtäviä käyttävien virkakautteni aikana Euroopan parlamentin heidän Ja kaikki, jotka tuntevat minut, tietävät, että minä suhtaudun tehtäviin vakaumuksellisesti ja intohimoisesti. Ja voitte jo varautua siihen, että näin tulee olemaan nytkin. Meillä kansanedustajina on myötämääräämisoikeus joissakin seikoissa budjettiyhteydessä ja me tulemme käyttämään tätä oikeutamme täysimääräisesti. Poliittista sisällöistä pitää sitten keskustella komission lainsäädäntöaloitteen pohjalta. Ja tässä europarlamentilla ei ole konsensusmenettelyn roolia, vaan sillä on päättämisoikeus ja me tuomme puolustamaan tätä oikeutta. Kaikki yritykset, joissa valtiovarainministerit päättäisivät kaikista poliittisista sisällöistä ja se, että valtiovarainministerit vesittäisivät parlamentin oikeuksia, niin se ei tule meidän kanssa toimimaan. Minun valitettavasti sanottava tämä heti neuvottelun alussa näin selvästi. Se on kerran sanottu ja kerran tehty selväksi. Vielä muutama sana tämän päivän Ohjelmakohdista Ensinnäkin menoista. Me tarvitsemme kasvua ja työllisyyttä päästäksemme kriisistä, jos haluamme, anteeksi, jos annamme, jos tarkoitus on antaa turvallinen tulevaisuus kansalaisille, tarvitsemme siihen EU-budjettia investointivälineenä. Suurimman lisäarvon kansalaisille me annamme kansalaisille, jos kansalaiset ja EUn budjetit täydentävät toisiaan. jos siis EUn varoja käytetään juuri niillä alueilla, joilla jäsenvaltioiden on tehtävä leikkauksia. Se, missä näitä varoja parhaiten käytetään, siitä on tänään tarkoitus käydä avointa keskustelua. Euroopan parlamentti tässä yhteydessä haluaa top-down lähestymistapa, vaan haluamme bottom-up lähestymistavan, alhaalta ylös lähestymistavana. Ja Tätä varten tämä keskustelu teidän kanssa, hyvät kansallisten parlamenttikollegat. Me emme halua mitään lukukeskustelua, vaan me haluamme tavoitteista keskustelua. On nettomaksaja ja se voit, jotka haluavat tehdä en tiedä kuinka monen miljardin säästöjä. Ja jos nämä varat puuttuu, niin sitten nyt myös nettomaksajamaat pystyvät estämään sitä, että saamme vähemmän alueellista tukea ja tukea maaseudun kehityksellä, että on vähemmän Erasmus-opiskelijoita. Euroopan unionin menestyksen alueet kärsivät eniten tällaisesta lähestymistavasta. Ja sen vuoksi teitä varmaan hämmästytä, että me Euroopan parlamentissa sanomme, että me emme aivan varmasti tule hyväksymään tällaista politiikkaa. Ja Muistaa pitää myös, että viime vuosien aikana EUn budjetin on kasvanut huomattavasti vähemmän kuin kansalliset budjetit jäsenvaltioissa. Tämä on luku, josta minä haluaisin keskustella vielä kerran teidän kanssa. Kansallisten budjettien kasvu on ollut selvästi suurempaa kuin EU-budjetin, ja sen vuoksi nämä hyvin usein populisesti esitetyt äh, moitteet EUn budjetista yksinkertaisesti eivät pidä paikkaansa. Lausuntomme toteaa, että meno- ja tulopuolen uudistus liittyvät läheisesti toisiinsa ja sen vuoksi me haluamme keskustella myös uusista omista varoista. Perustamissopimuksissahan on säädetty kunnollisesta omien varojen järjestelmästä perustussopimuksen artikla 311. Toistan. EUn perustamissopimuksen artikla 311. Tämä ei ole siis mitenkään meidän lausuntomme kohta 311, vaan tämä on EUn perustamissopimuksen artikla 311, ja kun se on nyt niin tuntematon monelle, haluaisin lukea sen teille ääneen. Unioni antaa itsensä tarvittavat varat päästäkseen tavoitteisiinsa ja voidakseen toteuttaa politiikkansa. Budjetti rahoitetaan täysimääräisesti omista varoista muita ö, tulolähteitä haittamatta. Tämä on artikla 311, jonka kanssa tietääkseni myös nettomaksajat ovat ratifioineet. Omat varat panisivat pisteen tälle tolkuttomalle keskustelulle, jota usein käydään. Ja sen vuoksi meidän on hyvä, että komissio on tehnyt ehdotuksensa ALPstä ja transaktioverosta ja toivoisimme, että kaikki suhtautuvat niin vakavasti ja se, että alusta alkaen kieltäydytään keskustelusta ei ole meidän kolme instituutioille mahdollinen tie. Meidän on keskusteltava kaikesta. Se, että voimmeko päästä yhteisymmärrykseen kaikesta, se on toinen kysymys, mutta se, että alusta alkaen kieltäydytään keskustelusta, se ei varmaan ole mitenkään johda mihinkään. Jos se, että te tänään täällä kansallisten hallitusten edustajina ja kansallisten parlamenttien edustajina ja Euroopan parlamentin kollegoja. Täällä olette tänään julkisesti keskustelmassa tästä asiasta. Se on minun mielestäni erittäin arvokasta. Euroopan parlamentti lähtee vastuullisesti näihin neuvotteluihin seuraavasta taloudellisesta kehyksestä, mutta me pidämme kiinni siitä, että eurooppalaisen solidarisuuden nimissä me haluamme työssä jatkossa investoida uudistuksiin, työllisyyteen ja kasvuun, ja me haluamme, että Euroopan unionin budjetti on koordinoitu väline, jolla turvataan Euroopan unionin kansalaisten tulevaisuus. Hyvät kollegat, Euroopan komission puheenjohtaja sanoi minulle ennen kokousta, että ole kova, mutta ystävällinen. Toivottavasti minä vastasin hänen toiveeseensa. Paljon kiitoksia. Frau Ministerpräsidentin, bitte. Ja, rouva pääministeri, olkaa hyvä. President Schulz, uh, President Barroso, distinguished... Uh, puheenjohtajat, hyvät parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet, ministerit, komissaarit, hyvät naiset ja herrat. Ensinnä Tanskan puheenjohtajia kauden puolesta haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että siis isännöi tätä tärkeää tapahtumaa ja tietysti myös siitä tiivistä yhteistyöstä, joka meillä on parlamentin ja komission kanssa, joka meillä on ollut ja tulee olemaan ja joka on johtanut tähän konferenssiin tänään. Olen iloinen nähdessäni näin monta kansallisten parlamenttien edustajaa paikalla tänään. Tiedän omakohtaisesti, miten tärkeää on tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa kaikilla EU-politiikan aloilla. Puheenjohtajiston edustajana voin vakuuttaa teille, että me teemme parhaamme tehdäksemme tiivistä yhteistyötä kaikkien paikalla olevien sidosryhmien kanssa – viedäksemme eteenpäin neuvotteluja monivuotisesta puit- rahoituspuitteistosta. Sitäkään ei voida kieltää, etteivätkö neuvottelut ta- tapahtuisi aikana, jolloin Euroopalla on vakavia haasteita edessään. Viimeisten vuosien aikana olemme tehneet rohkeita ja tärkeitä päätöksiä Euroopan tasolla, samoin kuin kansallisilla tasoilla ratkaistaksemme valtion velkakriisin. Olemme päässeet pitkälle. Muuta valtioiden, jäsenvaltioiden julkinen rahoitus on edelleen painanalainen ja budjettikonsolidointi on tärkeä haaste tulevina vuosina. Me olemme nyt viimeisinä vuosina nähneet, että vie vain muutaman vuoden menettää taloudellinen uskottavuus, mutta sen rakentaminen ja sen jälleenrakentaminen vie vuosikymmeniä. Samanaikaisesti kasvu on hidastunut ja työttömyys kasvanut, etenkin nuorten joukossa. Lisääntynyt kilpailu uusista talouksista ja väestönkasvu lisäävät haasteisiimme. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että nopeutamme työpaikkojen luomista ja kasvua yleisesti Euroopassa. Selvää on myös se, että mitään nopeita ratkaisuja tai helppoja vastauksia ei ole. Uskon rehellisesti, että seuraava monivuotinen rahoituskehys antaa meille loistavan tilaisuuden uudistaa budjettia sillä tavalla, että se on paremmin linjattu tulevaisuuden haasteisiin. Ja tällä voi olla vaikutusta Euroopan työpaikkoihin ja kasvuun. Saamme mahdollisuuden uudistaa EU-budjettia joka seitsemäs vuosi ja siksi onkin tärkeää, että osumme kerralla naulan kantaan. Monivuotiset budjettineuvottelut on mahdollisuus meille myös politiikan tekijöinä osoittaa, että EU voi tuoda ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin talouskriisistä huolimatta. Minulla ei ole mitään sellaisia kuvitelmia, että neuvotteluista tulee helppoja. Vaakalaudalla on paljon ja me tiedämme sen kaikki. Lisäksi tässä on kyse valtavista rahasummista. Kaikki osapuolet tulevat pöydän ääreen omien ajatustensa kanssa. Se on ihan selvää. Mutta sitä tärkeämpää on, että osoitamme poliittista tahtoa ja rohkeutta ryhtyä rakentavaan keskusteluun. Ja nyt esitän tämän asian hyvin selvästi. lopullinen sopimus monivuotisesta rahoituspuitteistosta ei ole ihan nurkan takana. Tämä on ollut selvää jonkin aikaa, että lopullista sopimusta ei saada aikaan Tanskan puheenjohtajakaudella. Voin kuitenkin vakuuttaa teidät siitä, että teemme parhaamme viedäksemme puheenjohtajakautemme aikana neuvotteluja eteenpäin. Ja erityisesti tarkoituksenamme on kehittää pohja neuvottelujen loppuvaiheille – ja kehittää tätä niin, että siitä voidaan keskustella kesäkuussa 2012 huippukokouksessa. Ja tämän keskustelun pitäisi luoda pohjaa sille, että sopimus saadaan aikaiseksi vuoden loppuun mennessä. Tanska tekee kovasti työtä sen mandaatin puitteissa, jonka Euroopan neuvosto joulukuussa 2011 Tanskalle antoi. Tämän mandaatin täyttämiseksi olemme jo aloittaneet neuvottelut ministeritasolla – meidän tavoitteenamme on pienentää valtuuskuntien kantojen eroja niin, että lopulta saamme yhteisen näkemyksen aikaiseksi. Tämä on tarpeen, jos haluamme päästä kunnianhimoisen tavoitteeseemme saada sopimus valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Eikä suinkaan vähiten siksi, että sopimus Eurooppa-neuvostossa on ennakkoedellytys sille, että muodollisen instituutioiden välisen neuvottelun päästään jossa vasta viimeistellä monivuotinen rahoituspuitteisto. Nyt jo Tanska puheenjohtajamaana on tiiviissä säännöllisissä yhteyksissä Euroopan parlamentin ja komission kanssa kaikilla tasoilla. Ja tämä tulee jatkumaan. Tiivis dialogi toimielinten välillä koko prosessin aikana on erinomaisen tärkeää, jos halutaan päästä yhteisymmärrykseen. Uskon, että tämän päivän korkean tason konferenssi täydentää tätä jatkuvaa dialogia antamalla niille toimijoille, jotka ovat neuvotteluissa mukana, mahdollisuuden jakaa näkemyksiään avoimella ja rakentavalla tavalla. Sen vuoksi täällä tänään tapaamme. Ja niin kuin aiemmin sanoin, minä haluaisin ilmaista erityisen arvostukseni kansallisten parlamenttien jäsenille, jotka ovat paikalla tänään. Uskon vahvasti, että teidän panoksenne, joka perustuu talouden vahvaan tuntemukseen jäsenvaltioissa ja siihen, että tunnette jäsenvaltioiden poliittisen todellisuuden, ovat tärkeitä tekijöitä tässä keskustelussa. Toivottavasti päivän keskustelu saa meidät paremmin ymmärtämään toistemme kantoja ja luo pohjaa neuvotteluille toimielinten välillä vuoden 2012 loppupuoliskolla. Kysymys keskustelumme ytimessä tänään on tietenkin, miltä tulevan EU-budjetin pitäisi näyttää. Olen varma, että tässäkin tilassa on runsaasti erilaisia näkemyksiä, mutta käyttäisin tilaisuutta hyväkseni jakaakseni teidän kanssanne ne periaatteet, joiden pitäisi ohjata tulevaa työtämme. Ensinnäkin meidän pitää varmistaa, että EU budjetti tukee kasvu- ja työpaikka-agendaa paremmin kuin tänään. Tämä vaatii poliittista rohkeutta, jotta saadaan uudelleen liikkeelle varat niihin politiikkoihin, jotka voivat parantaa EUn tuottavuutta ja kilpailukykyä. Uskon esimerkiksi, että kehitys, tutkimus ja innovaatio, tutkimuksen ja innovaation edistäminen koko EU-budjetissa on keskeistä kilpailukyvyllemme maailman taloudessa. Toiseksi vihreämpi EU-budjetti, jossa ympäristön muutoksen ja ympäristön merkitys tulevat näkyviin kaikissa varojen käyttöohjelmissa. Tämä pitäisi tehdä sillä tavalla, että se tukee myös kasvu- ja työpaikka-agendaa. Kolmanneksi solidaarisuuden täytyy olla EUn budjetin ytimessä. Meidän täytyy keskittää relevantit varat vähiten menestyviin jäsenvaltioihin ja alueisiin EU:ssa. Neljänneksi, vähäisten resurssien aikana meidän täytyy miettiä, millä tavalla EU-budjetti voi tuoda todellista lisäarvoa ja maksimivaikutuksen jokaisesta käytetystä eurosta. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla suorituskulttuuri, arviointikulttuuri, jossa benchmarking ja indikaattorit ovat luonnollinen osa työkalupakkia kaikissa kulutusohjelmissamme. Ja meillä täytyy olla rohkeus päättää ohjelmat tai pienentää niitä, jos ei saada kourin tuntuvia tuloksia. Meidän pitäisi myös parantaa pyrkimyksiämme varmistaaksemme vahva, tehokkaampi taloushallinnointi. Meidän täytyy osoittaa kansalaisillemme, että rahat, jotka käytetään EU-tasolla, ovat hyvin käytettyjä rahoja. Tässä suhteessa meidän täytyy myös yksinkertaistaa menettelyjä ja sääntöjä. Byrokratia ei koskaan saisi estää sen varmistamista, että käytetään tehokkaita politiikkoja, jotka antavat mahdollisimman paljon tuottoa käytetylle eurolle. Lopuksi tulevan EU-budjetin rahoittamisen täytyy olla avoin ja oikeudenmukainen. Ja haluaisin todeta tämän hyvin selkeästi. Oikeudenmukainen, oikeudenmukaisuus minun nähdäkseni ei tarkoita sitä, että saa sen mitä maksaa, jossa jokainen jäsenvaltio pitää tiukasti kiinni omasta nettoasemastaan. Oikeudenmukainen ta- oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot, joilla on yhtäläinen varakkuustaso, maksavat suurin piirtein saman osuuden budjettiin. Solidaarisuus on tärkeä periaate EU-budjetissa ja tietenkin sen täytyy toimia niin, että varakkaammat maat maksavat enemmän budjettiin kuin heikommassa asemassa olevat. Loppujen lopuksi tämä on periaate, joka hyödyttää meitä kaikkia. Uskon, että nämä vain periaatteet ja elementit ovat olemassa varmistaaksemme, että tuleva EU-budjettimme tukee pyrkimyksiämme ratkaista Euroopan haasteet. Nämä ovat vain minun näkemyksiäni ja voin vakuuttaa teille, että Tanskan puheenjohtajisto jatkotyössään – ottaa kaikki nämä näkemykset huomioon niin, että loppujen lopuksi meillä on eurooppalainen budjetti, joka toimii meidän kaikkien hyväksi. Tämän päivän konferenssi on mahdollisuus meille ja teille, kaikille sidosryhmille, käydä keskustelua. Käydä keskustelua siitä, mitkä mielestäni ovat kaikkein tärkeimpiä periaatteita, joiden tulisi ohjata tulevaa EU-budjettia. Tämä on tärkeä tilaisuus kuunnella kaikkia näkemyksiä, joita tässä keskustelussa kuullaan. Ja minä toivon, että tämän päivän istunto uusista omista varoista ja monivuotisen rahoituspuitteiston kulutuspuolesta pitää sisällään täsmällisempiä keskusteluja ja konkreettisia ehdotuksia siitä, millä tavalla varmistetaan, että saamme aikaan EU-budjetin, joka auttaa valmistelemaan EUta ja Eurooppaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Puheenjohtajamaan edustajana kuuntelemme huolella kantojanne tänään. Ne ovat tärkeä panos puheenjohtajan jatku, jatkotyöhön monivuotisen rahoituspuitteiston parissa. Kiitos huomiostanne. Toivon, että tämän päivän kokous on erinomainen. Pitää president Uh, President Schulz, Prime Minister Thorning Schmidt, ministers, honourable members of the European Parliament and national parliaments, distinguished... Hyvä puheenjohtaja Schulz, uh, Thorning Schmidt, haluaisin itse teidät kaikki toivottaa myös komission puolesta tervetulleeksi. Haluaisin kirjoittaa ja haluaisin kiittää uh, Schulzia ja Tony Smithia siitä, että tämä erinomainen toinen korkean tason konferenssi on järjestetty monivuotisista rahoituskehyksistä. On hyvä, että näin paljon korkearvoisia vieraita on läsnä täällä tänään. Meillä on Euroopan ja kansallisen tason parlamentaarikkoja, myöskin edustajia tilintarkastustuomioistuimesta, taloussosiaalikomiteasta, alueiden komiteasta. Te kaikki olette täällä avainasemassa, kun päätetään tulevista EU-varojen käytöstä ja teidän toimenne vaikuttavat voimakkaasti siihen, miten neuvottelut tulevat etenemään. Ja kaikkein tärkeimmällä tavalla myöskin te tulette olemaan mukana siitä, miten tavoitteita toteutetaan. Me tulemme investoimaan kasvuun, työllisyyteen, kansalaistemme hyväksi. Ja viime viikkoina on ollut vähemmän paineita EU-taloudessa ja enemmän vakautta kuin mitä viime vuoden toisella puoliskolla mutta kriisi ei kuitenkaan vielä ole ohi, eikä me voi jäädä, emme voi jäädä tähän laakereille lepäämään, vaan nyt saavutettu vakaus auttaa meitä nyt miettimään, mitä Euroopan talous todella tarvitsee kasvaakseen ja työpaikkoja luodakseen ja kasvaakseen kestävällä tavalla. Me haluamme tällaista älykästä, inklusiivista, tasaista, vakata kasvua. Ja miten voimme siis viedä kasvua eteenpäin? Meillä on tätä varten Eurooppa 2020 strategia investointeja varten meillä on myös omat instrumenttimme ja talousarvio. Kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kasvustrategiaan. Se on Eurooppa 2020 strategia. Se on kattava vastaus niihin haasteisiin, joita EUlla tällä hetkellä on. On erittäin tyytyväinen havaitassani, että Euroopan neuvostossa valtioiden johtajat jälleen vahvistivat viisi tavoitetta, joita 2020 strategiassa on, ja myöskin päättivät prioriteetit vuodelle 2012, aivan niin kuin komission monivuotinen kasvuehdotus sen sisälsi. Nyt monivuotiset puitteet ovat tärkeä osa Eurooppa 2020 strategiaa. Me emme voi puhua kasvusta ja sen jälkeen jättää riittävät resurssit ja mahdollisuudet luomatta. Meidän on nyt katsottava, että päätöksemme johtavat siihen, että me luomme älykästä, kestävää ja myöskin inklusiivista taloutta tulevan seitsemän vuoden aikana. Komissio on kunnianhimoisesti, innovoivasti ja eteenpäin katsoen tuonut budjetirtuksensa keskustelun mukaan. Tämä ei tule maksamaan veronmaksajille yhtään sen enempää kuin tämänhetkinenkään talousarvio. Samalla määrällä varoja rahaa me voimme varmistaa sen, että me tulemme keskittämään työmme todelliseen lisäarvoon EU-tasolla saamme infrastruktuuri, verkosto, tutkimus, toimiin investoitu eurooppalaisella tasolla ja voimme näin kanavoida resurssimme niin, että sisämarkkinat toimivat paremmin ja tehokkaammin ja vakaammin. EU-budjettista käytetty euro säästää useita euroja kansallisista talousarvioista, koska saamme mittakaavaetuja ja saamme myös synergiaa aikaiseksi ja näin voimme luoda parempaa kokonaisvaikutusta talousarvion kautta. Ja siksi eurooppalainen talousarvio onkin investointibudjetti. Osa tästähän on esitelty tällaisena käyttökustannusbudjettina. Näin ei kuitenkaan ole, vaan tämä Brysselistä johdettu koneisto toimii kansalaisten eduksi, jäsenvaltioiden eduksi, vie eteenpäin koko EUn kattavasti prioriteetteja, projekteja, aina noudattaen Eurooppa 2020 kasvustrategiaa. Me kaikki tiedämme, että näin toimii myös kohesiopolitiikka. Puitteita ollaan parantamassa, ohjelmia yksinkertaistamassa, että me voisimme toimia niiden työkalun, jota meillä on, ja luoda ja työpaikkoja. Mutta joka tapauksessa nyt meillä on joitakin perusesimerkkejä siitä, mitä meillä budjetissa on, esimerkiksi tutkinto, tutkimusinnovointikoulutus ja Euroopan Connecting Europe toimi. Joka tapauksessa äh, tuo innovointi on tärkeä ala. Tässä investoidaan meidän taloutemme tulevaisuuteen. Kysymys oli ainoastaan kilpailukyvystä, vaan tulevaisuuden työpaikkojen luomisesta. Me tiedämme, että ne maat, jotka ovat jatkuvasti investoineet tutkimukseen ja innovointiin, ovat selvinneet kriisistä paljon paremmin kuin ne, jotka ovat innovoinnissa perässä. Tutkimus ja in, innovointi antaa yrityksille hyvän kilpailuedun ja kasvu näissä tutkimusta suorittavissa yrityksissä on parempi kuin muilla samalla sektorilla. Jos Eurooppa haluaa edelleenkin olla maailman, maailmassa johtavassa asemassa. Me tarvitsemme toimivat instituutiot, mutta myös yksityisiä yrityksiä, jotka toimivat eurooppalaisen rahoituksenkin turvin yhdessä tehokkaasti. Me tarvitsemme investointeja EU-tasolta ja näin voimme edelleenkin pitäytyä samalla tasolla kilpailijoidemme kanssa. Maailma on muuttumassa dramaattisesti ja meidän on siis yhdistettävä voimavaramme. Investoinnit Euroopan tasolla tarkoittavat sitä, että me yhdessä vastaamme haasteisiin, joita meillä on, parannamme terveystoimia, järjestelmää, myös viherrämme, kuljetustoimiamme, parannamme turvallisuutta ja elintarviketurvallisuutta erityisesti. Meidän tulee tehdä yhdessä työtä, että olemme innovoivimpia Euroopassa niin, että saamme ajatukset työnnettyä myös markkinoille. Ei riitä, että hyviä ajatus, hyvät ajatukset syntyvät, jos niitä ei toteuteta, vaan meidän täytyy katsoa, että eurooppalaiset voivat myöskin ajatuksensa luoda työpaikoiksi. Meillä on 2020 horisontissa suuret rahat kysymykset, että meidän on päästävä eteenpäin. Joten 2020 vuoteen mennessä 35 prosenttia työpaikoista vaativat korkeaa tasoa, innovoivaa ajatustapaa ja myöskin sopeutumiskykyä. Me tarvitsemme myös koulutusjärjestelmää, joka vastuu, vastaa näihin haasteisiin. Meillä on siis Erasmus kaikille ohjelma ja Erasmusen avulla voimme antaa viidelle miljoonalle henkilölle mahdollisuuden opiskella ulkomailla, EU-ssa, muissa jäsenvaltioissa. Meillä on erittäin korkea kunnianhimon taso ja me haluamme antaa nuorisomme riittävän tietotaidon ja koulutuksen. Ja meillä on 11 miljardia tässä investoitavana nuoriin henkilöihin tämän erittäin merkittävän EU-ohjelman kautta ja koulutusjärjestelmät ovat kansallisen toimivallan alaisia järjestelmiä, mutta meidän on kuitenkin annettava mahdollisuus toimia ulkomailla. Me tarvitsemme, kansalaiset tarvitsevat lisää tietotaitoa, jotta vakaus toteutuu ja myös vapaa liikkuvuus. Vapaa liikkuvuus on tärkeää myös kuljetusajalle. ICT on tärkeä asia. Meillä on 50 miljardia euroa budjetissa tähän. Ja nyt jos me emme saa sektoria toimimaan jouhevasti yhteen. Silloin yksi, y, yhtenäiset markkinat eivät toimi niin hyvin kuin niiden pitäisi potentiaalisesti toimia. Meidän on katsottava, että kaupankäynti ja matkustaminen on kaikille eurooppalaisille yrityksille, varsinkin pk-yrityksille, parempaa. Joten meidän on katsottava, että meillä on tällaisia kansallisia dynaamisia investointeja, jotka tukevat yhtenäismarkkinoiden toimia. Esimerkiksi eh, energia-alan verkostojen yhteensopivuus on erittäin tärkeää, jotta esimerkiksi uudistuvat energiat voivat vapaasti virrata jäsenvaltiosta toiseen. Me tarvitsemme kestävää uudistuvaa energiapolitiikkaa, jos me haluamme luoda toimivan verkoston. Komissiolla on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan eurooppalaisen näkökulman kautta parantaa näitä talousarvioon liittyviä kysymyksiä. Ja olemmekin saaneet tähän jo paljon tukea EU-johtajilta. Connecting Europe on tärkeä instrumentti, jonka kautta saadaan innovoivia rahoitusinstrumentteja käyttöön, miten saadaan myöskin yksityistä sektorilta investointeja ja näin saadaan kaikkein parhaiten tästä tukea myös EU-talousarviolle. Tämän kuun alussa Euroopan johtajat tukivat minun eh, ehdotustani Project Bond pilottihankkeeksi. Ja näin me voimme laajemmin käyttää systemaattisemmin tätä lähestymistapaa Connecting Europe-instrumentin kautta. Ja näin saamme aikaiseksi sen kriittisen massan, jota tarvitaan eh, tasapainottaaksemme julkisen ja yksityisen rahoituksen ja voimme tukea talouden kasvua ja laajoja projekteja. Meidän tulee myös katsoa, että ohjelmia me yksinkertaistetaan ja niiden varojen käyttöä. Me tiedämme, että hyvinkin monimutkaiset säännöt voivat vaikeuttaa rahoitusta. Me olemme siis nyt y- radikaalisti halunneet yksinkertaistaa rahoituskehyksiä. Me olemme katsoneet jäsenvaltioiden kanssa, miten voisimme tukea näitä toimia. Tässä voimme puhua avoimeksi ja katsoa, että teoriassahan kaikki tukevat yksinkertaistamista. Kukaan ei ole koskaan ehdottanut tällaista asioiden monimutkaistamista. Mutta kun tullaan konkreettisiin yksityiskohtiin, lähdetään keskustelemaan niistä silloin. Kaikilla on aina joku erityinen normi, vaatimus, tai kohta, jonka haluaa sinne lisätä, ja se vaikuttaa hyvin kielteisesti koko talousarvioon ja myöskin kansalaisten silmissä se aina näyttää huonolta ja hyvin usein on vaikea nähdä näiden ehdotusten läpi. Komissio on ehdottanut 120 yksinkertaistamiskohtaa esimerkiksi PK-yritysten alueiden tieteilijöiden, opiskelijoiden rahoitusohjelmien yksinkertaisemmiksi. myös kansalaiset ovat tässä mukana. Ja tässä on katsottu pohdittu, miten voitaisiin saada jo enemmän johdonmukaisuutta, selkeyttä sääntöihin, selkeämmät tavoitteet, indikaattorit, kun esimerkiksi äh, myönnetään apurahoja, niin tulisi myös katsoa, että äh, varat saadaan nopeasti käyttöön ja näin voimme nopeammin ja jouhevammin käyttää EU-rahaa ja sitä voidaan saada liikkeelle nopeasti ja tukea näin eurooppalaista kasvua ja työpaikkoja. Totta kai tämä liittyy myös siihen, miten uskottavia me olemme. Uskottavuus on kaikille tärkeää ja siksi me tulemme katsomaan tarkasti, miten tämä etenee ja raportoimme teille tästä säännöllisesti. Uskottavuus on aina kaikkien asioiden keskiössä kestävyyden ja avoimuuden kanssa. Meillä on omat varotjärjestelmä, joka tulee nyt antamaan meille avoimet kestävät rahoituskehykset. Me olemme ehdottaneet omia varoja, joka nyt tällä hetkellä perustuu rahoitusvälineveroon ja myöskin uuden, uuteen alviehdotukseen. Se on reilu kaikille jäsenvaltioille ja se on myös sosiaalisesti tasapainoinen. Ja näin verotaakkaa voidaan poistaa työntekijöiltä ja voidaan verottaa se tekijöitä, jotka vähemmän estävät kasvua. Ja me olemme myös halunneet vähentää myöskin jäsenvaltioiden maksuosuutta EU-budjettiin. Omat varat voidaan nyt toteuttaa vähentämällä 50 prosenttia jäsenvaltioiden osuutta, mutta varmasti Vandowski tulee tässä äh, iltapäivällä vielä kertomaan teille tarkemmin, miten tämä ehdotus voidaan äh, toteuttaa ja mikä logiikka sen takana on. Siis omat varathan eivät ole uusi ajatus. Perusta, perussopimus on tästä aivan selkeä tekstiltään. EU tulisi rahoittaa omin varoin ja nyt meidän tulisi uudistaa järjestelmä, joka tällä hetkellä on aivan liian monimutkainen ja vanhentunut. Meillä on jo kahdet monivuotiset öm, neuvottelut takana niin itselläni henkilökohtaisesti jo kahdet, joten nyt jotkut nämä neuvotteluhetket eivät ole olleet Euroopan integraation mitenkään voittohetkiä, varsinkin kun on näin pidetty kiinni siitä, että jokaisen pitäisi saada juuri se, mikä maksaa takaisin EU-talousarviosta. Mutta avoimuuden hengessä meidän täytyy löytää yhteinen henki. Ja nyt kun varat vähenevät ja kaikki jäsenvaltiot laskevat joka euron ja täytyy varmistaa se, että varoja ei tuulata. Meidän tulee edelleenkin löytää instituutioissa kaikilla tasoilla tapoja toteuttaa talousarviota tehokkaasti. Ja jos ei voida esimerkiksi tehokkaasti hoitaa varoja, silloin me voimme myöskin keskeyttää varojen maksaminen. Tämä on edelleen uskottavuuskysymys. Meillä on myös makrotaloudelliset kysymykset, jotka liittyvät liiallisiin alijäämiin. Ja nyt makrotalouden vakaus on tärkeä tekijä, kun ei ole kilpailua, ei ole markkinoiden vääristymiä eikä muitakaan rakenteellisia epätasapainotiloja. Joten kaikkien jäsenvaltioiden tulee noudattaa budjettikuria eh, johdonmukaisesti. Se on juuri se kulmakivi, jonka avulla luodaan kestävää taloutta, kasvua ja työpaikkoja. Ja nyt kun katson eteenpäin, niin olen erittäin iloinen siitä, että Tanska on päänyt voimakkaasti eteenpäin sektori pakettiinsa kanssa. Komissio tekee hyvää yhteistyötä puheenjohtajan kanssa ja me olemme neuvotelleet pääministeri Tony Smithin kanssa ja haluan kiittää häntä sitoumuksestaan työhön koko prosessin aikana. Ja haluan kiittää häntä puheenvuorostaan ja vielä siitä, että hän vahvisti sitoumuksensa yhteiseen työhön Euroopan parlamentin kanssa. Minä tiedän, että henkilökohtainen sitoutuminen on hyvin vahva pääministeri Tony Smithin osalta. Ja tässä kun me sitoudumme työhön, niin tietenkin tuemme toinen toisiamme, se on tärkeää. Joten hyvää yhteistyötä neuvoston kanssa kesäkuuta silmällä pitäen ja edelleenkin avoimesti keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa ja koitamme päästä tämän vuoden loppuun mennessä sopimukseen. Ja olen myös kääntänyt katsani Euroopan parlamenttiin ja toivottavasti se tulee mukaan voimakkaammin rakentavasti näihin keskusteluihin. Me tarvitsemme kunnianhimoista tavoitteen asettelua ja varmastikin puhemies Schulz on ollut tässä myös voimakkaasti mukana ja haluan kiittää häntä myös sitoumuksestaan. On tärkeää, että Euroopan parlamentti ei ole ainoastaan ex post tiedotusasemassa, vaan on erittäin tärkeää, että parlamenttia kuullaan täysi voimaisena tekijänä. Ja näin voimme neuvotella rakentavasti. Olen myös erittäin iloinen siitä, että komission ehdotus on saanut paljon tukea hyväksi neuvotteluperustaksi, vaikkakin kaikki kaikki eivät ole olleet kovinkaan innoissaan tästä ehdotuksesta, mutta kuitenkin ne ovat pitäneet tätä uskottavana neuvottelupohjana. Tulevina kuukausina meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme varmistaa sen, että talousarvio on keino luoda vahva kilpailukykyinen Eurooppa, jolla on talousarvio, joka tukee eurooppalaisia ja kaikkia kansalaisiamme. Haluan kiittää teitä kaikkia huomiostanne. Kiitos. Thank you very much, President Barroso. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Pääministeri, paljon kiitoksia puhemies paljossa. Hyvät naiset ja herrat, teidän kolmen puheen jälkeen teillä ehkä on tarve pienen taukoon tai ainakin tarpeeksi aineesta keskustelua varten. No niin, nyt avaan virallisesti tämän kokouksen ja nyt pyydän niitä käyttämään puheenvuoron, jotka puhuvat yksityiskohdista. Paljon kiitoksia pääministeri, paljon kiitoksia puhemies, paljon, anteeksi puheenjohtaja paljon ja onnea tämän päivän keskusteluihin. Kiitos. Please take your seats. We are going to start the first panel. No niin, oikein hyvä, istukaa alas. Aloitamme ensimmäisen paneelikeskustelun. Osaustyöt, olkaa hyvä.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 vous prenez vos places et que vous... Olkaa hyvä, jos istutaan alas jos sallitte, niin jatkamme taas kokoustamme. kiitoksia. Eli näiden kolmen alustuksen, puheenjohtajan alustuksen jälkeen ryhdymme nyt kokouksen varsinaisiin töihin. Tämä on toinen kokouksemme Euroopan unionin monivuotisesta taloudellisesta talouskehyksestä ja omista varjoista. Tiedätte tietenkin, että viime vuoden lokakuussa järjestettiin jo ensimmäinen kokous, jonka toimijat olivat melkein samat. Kokous järjestettiin juuri silloin, kun alkoivat neuvottelut asianomaisten toimijoiden välillä. Ja näin tämä kokous tietenkin palveli näitä neuvotteluja ja, ja oli sitten kyse siitä, että kuulimme eri osapuolten argumentit ja se antoi tietenkin myös näkyvyyttä niiden instituutin suunteen, jotka edustat. Me on 42 edustajat, jotka edustavat 21 maata ja meillä on Euroopan parlamentin ja Euroopan komission ja muiden Euroopan unionin toimintojen edustajat. Me käymme tämän keskustelun kahdessa erässä. Ensinnäkin keskustelua tuloista, mukaan lukien omat varat, ja sitten iltapäiväkeskustelemme menoista. Tätä loogisempi järjestys ei voisi olla. Ensin pitää olla tulot ja sitten voidaan puhua myöhemmin menoista. Keskustelu kosketinkin sääntöjä ja lukuja, mutta ehkä myös politiikkoja, eli Euroopan unionin prioriteetteja tulevina vuosina. Noin vuoden päästä komission pitää voida valmistella ensimmäinen budjetti päätettiin rahoituskehyksessä 2014-2020. Muutama tärkeä tekninen tieto. Te on edessäne. tämä asiakirja, joka pitäisi täyttää, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Siihen pitää ilmoittaa nimi ja edustamare laitos, maa ja pyydämme teitä ilmoittamaan myös, haluatteko puhua tänään aamupäivänä keskustelussa tuloista tai iltapäivänä keskustelussa menoista. Tietenkin voitte myös tehdä laittaa rastin sekä iltapäivän että aamupäivän ruutuun, mutta riippuen ajasta ja puheenvuoron määrästä, me tietenkin tänä iltapäivänä annamme sitten ensisijan osallistujille, joilla ei ollut mahdollisuutta käyttää puheenvuoroja tänä aamupäivänä. Vahtimestarit sitten jossain vaiheessa paneelikeskustelun osallistujien puheenvuoron aikana kulkevat täällä salissa ja hakevat tämän lomakkeen. Kuten aina Euroopan parlamentin kokouksissa lähdemme hyvästä kurista puheenvuorojen keston suhteen. Minuakin on pyydetty olemaan sekä ystävällinen että kova. Yritän näin, vaikka se ehkä joskus on hyvin vaikeaa. Ja teillä on kahden minuutin puheaika ja pyytäisin teitä järjestäytymään niin, että pystytte kunnioittamaan tätä aikaa. Ja tietenkin kaikki puheenvuorot kokouksessa ovat kuultavissa parlamentin kotisivun kautta ja ne esitetään myös televisiossa Jupin channelin kautta. Ulkopuolella lisäksi on kahvila ja pyydämme teitä ystävällisesti nauttimaan kahvin ulkopuolelle eikä tuomaan niitä tänne sisälle. Aloitamme siis ensimmäinen paneelikeskustelun. Siihen osallistuvat herra Andreas Mavionanis. hän on Kyproksen vara-Euroopan ministeri. Hän edustaa neuvoston puheenjohtajuutta. Lisäksi Eva Kjell Hansen, hän on kansanparlament, anteeksi, Tanskan parlamentin Eurooppa-asioiden komitean puheenjohtajan edustaja kansallisia parlamentteja ja sitten komission edustaja herra Jean-Luc Dehan. Ja hän, joka on toinen rinnakkaisesittelijä, ja hänen toivotamme teidät tervetulleeksi kohta hänen sijaisensa. Ensinnäkin on siis komission edustajana, anteeksi, Janus Lewandowski komission puolesta. Thank you for the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä mahdollisuudesta ja pyynnöstä tulla puhumaan tänne 27 jäsenvaltion valitsemille henkilöille. Kroatiakin on täällä paikalla. Aloitetaan tulopuolesta. Siitähän ei niinkään ole puhuttu 20 vuoteen. Ehdotamme tulopuolelle lähes vallankumouksellista muutosta. Aloitetaan siis PowerPoint-esitys. Kannattaa muistaa silloin tällöin perussopimukset, niin kuin jo herra Schultz sanoi. Tämä on 311 artikla perustamissopimuksessa. Täältä voitte lukea, että budjetti rahoitetaan täysin omista varoista. Tämä ei ole perussopimuksen henki, vaan kirjain. Ja se on hyvä palauttaa mieliin silloin tällöin. Mennäänpä sitten seuraavaan kalvoon. Tästä näkyy, että todellisuus vuoteen 2011 saakka oli hyvin erilainen kuin perussopimuksen henki ja kirjain. Näette tulojen koostumuksen Euroopan budjetin alusta lähtien, ja sehän alkoi jo 60-luvun puolivälistä. 70-luvulta on, ovat tulleet vi, tämä vihreänä näkyvät perinteiset omat varat, tullit ja niin edelleen. Yhteisö oli pieni ja budjetti oli pieni 80-luvulta. Näkyy sitten tuo sininen kausi, joka on näkyy tuossa, eli ALV, joka on keinotekoisesti laskettu ALV, AVn kausi 80-luvulla, sitten se korvattiin lä, lähes kokonaan. 90-luvulla BKT, BKT-perusteisilla siirroilla Euroopan unionin pääkaupungeista herra Schäuble Saksasta ja sitten Varsovasta siirrettiin ja 90-luvulla siis – BKTL-pohjaiset omat varat. Ja sitten tuolla näkyy myöskin, koska kyse on todellisesta budjetista, äänestetyistä budjetteista, kulutetuista budjeteista, että anteliaisuuden kausi oli 80-luvun loppupuolella, 90-luvun alkupuolella yli 1 prosentti varsinaisesta budjetista. Ja nyt ollaan 1 prosentin alapuolella – kun ajatellaan todellista täytäntöönpanoa kulutusta. Todellinen kulutus Euroopassa on alle yhden prosentin. Eli menemme siihen, mitä kesäkuussa 2011 ehdotettiin vakavana mukautuksena tähän järjestelmään. 2014 lähtien päätetään tilastollisen ALVn käyttöön ja otetaan käyttöön kaksi uutta omavaraa. Toinen perustuu ALV:hen ja toinen on tuo finanssitransaktiovero, jotka on, joka on pitkästä ehdokasluettelosta varat, valittu. Ehdokkaat ovat seuraavanlaiset ALV ja sitten tuo FTT. ALV pitää liittää radikaaliin mukautukseen – niin sanottujen korjauksiin, jotta siitä tulee yksinkertaisempi ja avoimempi. Aloitetaan lyhyesti ALVstä, joka on tämän esityksen suuri sankari. Sehän tulee olemaan AL, tuo FTT. ALV on har- harmonisoitu laajapohjainen vero ja siksi se on valittu. Tämä on osa pyrkimyksiä tehdä ALV-järjestelmästä kautta Euroopan sisämarkkinoilla toimivampi ja tehokkaampi. Ehkä ALV on yksi vero, joka varmistaa jäsenvaltioiden yhtäläisen kohtelun. Ehdotus onkin että lähdetään liikkeelle välittömästi. Tämä ei ole eri, erilainen alkuperäisessä ehdotuksessamme enimmäis osuus oli 2 prosenttia, mutta täytäntöönpanossa haetaan 1 prosentin osuutta siitä, mitä kierrätään standardi verokkaana jäsenvaltioissa. Eli tässä ALVn tarina. Sitten on tuo toinen ehdokas, joka on finanssitransaktiovero. Se on olemassa eri muodoissa kymmenessä jäsenvaltiossa. Meidän me on tehdä sitä laajapohjainen, Tämä osa ehdotusta on ensimmäinen avoin esitys. Tämä, tätä ei ole koskaan avoimesti esitelty suurelle yleisölle. Tämä on ensi ilta. Ehdotetaan laajaa pohjaa. Ei ole kyse pelkästään arvopapereista, vaan myös johdannaisista. Vero on hyvin alhainen 0,01 tai 0,1 prosenttia arvopapereiden arvosta. Ja lähtökohta on seuraava. Kaksi kolmasosaa menee EUn budjettiin ja kolmannes jää jäsenvaltion uuden, uutena tulopohjana kansalliseen budjettiin. En keskustele kovinkaan paljon tämän taustasta ja perusteluista. Mehän tiedämme, kuinka paljon Euroopan unionin veromaksajat pelastuspaketteihin uhraavat ja ovat uhranneet viime vuosina. Me olemme harmonisoineet FTTn paremmin, kun ajatellaan kansallisia aloitteita. Meillä on kymmenen erityyppistä verotusta jo Euroopan unionin tasolla. Olisi hyvä, jos meillä olisi globaali lähtökohta, mutta pyritään tähän myöhemmin. Tärkeää on tietää kuitenkin, että tämä korvaa kansallisen maksun, sillä ei kuitenkaan kasvateta kuluja, vaan korvataan vain kansalliset kulut ja pyritään kohti verotusta, jonka Barroso mainitsi, että verotetaan työvoiman sijaan pääomaa. Mehän haluamme tässä verottaa liiketoimia ja etenkin nopeita. Sitten laskelmien pohja meidän arvioidamme on, että noin 57 miljardia tällä voidaan kerätä. Tämä on olettamus ja verotetaan siis operaation molempia puolia. Kun ranskalainen yritys, ranskalainen laitos, tämä puhuu siis laitoksista 85 prosenttia – kaupasta tapahtuu rahoituslaitosten, pankkien, investointiyritysten, säästölaitosten, eläkerahastojen ja niin edelleen välillä. En, emme verota esimerkiksi kotitalouksia, vaan nimenomaan instituutioita. Katsotaan Frankfurtissa kauppaa käyvää ranskalaista yritystä, joka käy kauppaa ruotsalaisen yrityksen kanssa – veroa kerätään Ranskassa ja Ruotsissa. Perustamme arviomme vuoteen 2010 siitä, mitä voidaan Euroopan arvopaperipörssi liitolta ja sitten muilta tahoilta saada. Eli tässä meillä on tuo olettamus ja luvut, miten tämä kehittyy. On tärkeää tietää, että 2010 perustuu todellisiin tilastoihin, mutta jos nyt lähdetään liikkeelle siitä, että FTTllä olisi vaikutus volyymiin, me olemme jo pienentäneet pohjavuodelle 2010 tuloille 70 prosenttia johdannaisille. Oletamme siis, että tämä vaikuttaa kauppaan – erityisesti kun kyseessä ovat hienostuneemmat rahoitusvälineet, kuten johdannaiset. Vähemmän vaikutusta on arvopapereihin ja joukkovelkakirjoihin. Tämä on arvio. 38 kerätään tämän tyyppisenä tuloina vuonna 2010. vuoteen 2010 81 kaiken kaikkiaan kolmanneshan menee kansalliseen budjettiin. Ja jälleen täytyy todeta, että verotamme siis kahta puolta tästä operaatiosta, jos kaikki laitokset, jotka ovat rekisteröityneet Euroopan unionin ja sitten seuraavaksi tulee meidän arviomme, joka on optimistisempi kuin oletettu. Mutta voisimme olettaa jäsenvaltioiden panoksen leikkausta 50 prosentilla. Ja tämähän näkyy seuraavalla kalvolla. Ensinnäkin Bekotel-panokset Saksasta, Ranskasta ja muista pääkaupungeista ja sitten tuo vihreämpi tai vähemmän sininen. Minä en oikein tiedä, miten näitä nimi, värejä nimittelisin. Seuraava pylväs kertoo, mikä olisi panos FTTstä esimerkiksi Alankomaalle pudotus voisi olla 2,6 miljardia euroa kansallisesta maksusta ja Puolalle 1,8 miljardia. Ja sitten pienemmille maille samaa tulosta oletetaan arvioiden pohjalta. Ja lopuksi sitten nähdään, millä tavalla tämä toimisi vuoteen 2020 saakka. FTT on siis tuo oranssi ja se tuon PKTL-pohjan korvaisi ja uusi ARV tulisi vanhan mutkikkaan ARV-järjestelmän pohjalle. Minulla ei ole nyt korjausmekanismi aikaa, mutta tämä näkyi esityksessäni. tämä voisi kvantifioida FTTn Meillä on uudet korjaukset ja olen valmis keskustelemaan tästä kanssanne keskustelun aikana. Kiitos. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitos komissaari Lewandowski. Andreas Mavrojanis Kyprokselta ja myöskin hän edustaa tulevaa eu puheenjohtajistoa distinguished uh, speakers, distinguished... Uh, hyvät puhemiehet, hyvät parlamentin edustajat, hyvät kollegat. Minulla on suuri ilo ja kunnia osallistua tänään tähän keskusteluun kanssanne. Haluaisin aluksi sanoa, kuinka paljon arvostan Euroopan parlamenttia ja Tanskaa puheenjohtajamaana ja Euroopan komissiota siitä, että tämä toinen kokous monimuotoisesta rahoituskehyksestä on järjestetty. Käymme keskustelua keskellä suurta kriisiä, jolla on syvällisiä vaikutuksia yhteiskuntimme. Seuraava rahoituskehitys on ratkaiseva maanmerkki tulevaisuudellamme. Neuvottelun pitäisi perustua Euroopan unionin rakentamisen keskeisiin periaatteisiin, kuten esimerkiksi reiluus ja avoimuus ja yhdenvertaisuus. Meidän ei pitäisi keskustelua käyttää keskustelua ainoastaan äh, nettoasemiin, vaan pitäisi katsoa kauemmas. Meidän EU-budjetin pitäisi tuottaa koko unionissa kasvua ja uudistusta ja kehitystä. Meidän keskustelun pitäisi päästä perustua kunnianhimoisiin tavoitteisiin, eikä meidän pitäisi keskustella ainoastaan lukuihin ja prosenttilukuihin. EUn budjetin rakenteesta äh, ratkaiseminen on ratkaiseva askel, kun politiikkoja siirrytään äh, todellisuuteen. Ja nämä on ratkaisu sellaisten taloudellisten kriteerien osalta, kun äh, teho, taloudellinen kehitys ja meillä on otettava myös huomioon hallinnolliset poliittiset kriteerit. Tässä vaiheessa EU budjetin perustu ainoastaan reilun palauttamiseen ja Euroopan unionin muihin prioriteetteihin, kuten pääministeri juuri äsken sanoi. Lisäksi nykyistä järjestelmää on kritisoitu myös puuttuvan avoimuuden ja näkyvyyden vuoksi. Myös on esitetty myös perustuslaillisia argumentteja. Ja puhemies Schultz, joka muistutti artikasta 311. Itse asiassa emme tiedä nykyään, voimmeko jatkaa sillä, että voidaanko kansallisia maksuja pitää aitona omana varana. Ja sama koskee myös tilastoisena BKT-lukuna Molemmilla on kansallisten maksujen piirteitä, jos sen nähdään sellaisena. Minulla on sellainen tuntuma, että viime kädessä todellinen kysymys ei ole se, tarvitsemmeko omia varoja, vaan se, mitkä ovat parhaat omat varat, kuinka paljon, mitkä ovat muodolliset sekä niin poispäin. Lisäksi on ydinkysymys kysymys, aivan erityinen kysymys siitä, että miten annamme unionille varat, jotka vastaavat kunnianhimoamme. Ja juuri näiden vaikeina aikoina meidän pitäisi olla suurta kunnianhimoa ja EUn budjetti pitäisi paikata kansallisten budjetin puutteet. Ja meidän pitää myös muistaa, että myös taloudellisesti ja rahoituksellisesti on usein parempi, että asiat tehdään eurooppalaisella tasolla eikä kansallisella tasolla, kuten puheenjohtaja Varossa juuri painotti. Mitä tulee komission ehdotuksiin, niin uusi ALV-resurssi käyttäisi nykyistä veronkierrojärjestelmää ja se täytäntöpano olisi helpompaa kuin muut optiot. Se antaisi huomattavia ja vakaita tuloja, samaa kuin hallinnointi olisi melko helppoa ja samaa kuin kansalaiset tietäisivät, että mihin ne varat menee. Toisaalta on tietenkin myös niin, että ALV oma varja kohtaa samat epäyhdenmukaisuus- ja epätasa-arvo-ongelmat kuin kansallisissa järjestelmissä ja se myös tavallaan rankaisee niitä jäsenvaltioita, joissa kansa, matkailu on suurin osuus taloudessa, ja se voisi myös johtaa liian alhaisen maksuisin joillekin muille jäsenvaltioille. Ja on myös sanottu, että nykyisessä taloudessa tilanteessa tällainen vero voisi vierittää kansalaiset. Ja toiseksi ehdotan myös veroa. melko alhaisella tasolla. Siitä voisi tulla melko suuria tuloja samalla kun kerun mekanismi on erityisen vaikea. Avoimuuden näkyvyyden osalta tällaista on varmaan EUn kansalaisten enemmistö arvostaisi nykyisessä poliittisessa kontekstissa, mutta monet myös sanovat, että tämä vähentäisi Euroopan unionin kilpailukykyä verrattuna muihin alueisiin, joilla ei ole toista veroa. Tämän vuoksi vero on hyvin kiistanainen, erityisesti maissa, joilla on suuri rahoitussektori, ja se varmaan johtaisi suurin kiistoihin veropohjan määrittämisessä. Lisäksi taloudelliset syklit voisivat vaikuttaa budjettipohjaan. Ja lisäksi tällainen vero voisi voittaa myös siihen, että transaktion määrä vähenisi EU-ssa ja sillä olisi kielteinen vaikutus EUn rahoitussektorin kilpailukykyyn ja taloudelliseen toimeliaisuuteen ja myös pitkällä aikavälillä budjettituloihin. Samalla ennen kuin päätämme, meidän on ehkä myös mietittävä vielä, mitä erityisiä muodossa sekä liittyvät kotipaikka-asian esimerkiksi, joka on osa komission ehdotusta. Ja meidän myös viileästi harkittava, mitä taloudellisia seurauksia transaktiverosta olisi. Ja joka tapauksessa meidän on vielä tehtävä lisäselvityksiä, erityisesti sen suhteen, mitä komissaari Lewandowski juuri sanoi. Sen pitäisi antaa meille erittäin paljon ajattelun sen aihetta. Lisäksi komissio myös ehdottaa nykyisen korjausmekanismin muuttamista. Korjausmekanismit tietenkin liittyvät menopuoleen ja niistä usein kiistellään neuvotteluissa. Könttisemmän käyttöönotto voisi parantaa avoimuutta ja reiluutta. Voidaan sanoa, että ei ole sellaista asiaa kuin paras tai optimaalinen oma vara. Mutta on järjestelmän haittansa ja hyötynsä ja ne on arvioitava taloudesta ja poliittisten tosiasioiden pohjalta. Jäsenvaltiot ovat edelleen eri mieltä eri optioiden suhteen ja reiluus ja avoimuus ja niin poispäin on keskeisiä asioiden kollektiivisessa arvioinnissa. Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti riittävyys on hyvin tärkeä Voidaan äh, sanoa, että uudistus parantaa omien varjointijärjestelmän avoimuutta ja reiluutta, mutta ei ole varma, että se itsestään ratkaisee nettotasapainoiden ja siitä seuraavien korjauksien ongelmat, jotka liittyvät budjetin menopuolen. Olen pahoin, että olen nyt puhunut pidempään kuin seitsemän minuuttia. Mä haluaisin lopettaa positiivisesti. Olen varma, että tämän päivän keskustelu toimijoiden välillä omalta osalta vaikuttaa siihen, että pääsemme yhteisymmärrykseen rahoituskehyksestä ennen vuoden päätöstä. Tämä tarkoittaa tietenkin myös edistymistä omien varojen osalta ja meidän tietenkin myös kunnioitettava kaiken toimijoiden ajatuksia ja kantoja. Samalla meidän löytävä kanta, joka tässä julkisten rahoituksen tiukassa tilanteessa on myös edistettävä kasvua ja työllisyyttä. Tässä suhteessa tämän päivän kokous antaa hyvän tilaisuuden hedelmällisen keskustelua kaikkien osapuolten välissä. Kiitos. Thank you very much. Uh, you were quite close. Kiitos oikein paljon. Aika lähellä aikarajoissa kuitenkin tässä ja nyt meillä on seuraavaksi Tanskan parlamentin Eva Cher Hansen. Kiitos oikein paljon, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. On aika harvinaista, että meillä on tällainen tilaisuus keskustella näin tärkeistä asioista kuin EUn omia varojen uudistaminen. Te, Keskustelu tänään on tervetullutta, vaikka aihe ei olekaan niitä kaikkein helpoimpia käsitellä, varsinkaan tällaisina aikoina, kun jäsenvaltiot itse ovat erittäin tiukkan budjettikoren alaisia. Tänä maanantaina keskustelimme juuri Kööpenhaminassa monivuotisesta rahoituskehyksestä parlamentissamme. Ja on aika selkeää, että on vaikea päättää, miten rahat käytetään tällaisen kriisin aikoina. Uskon, että on erittäin tärkeää perustaa unioni reiluuden ja avoimuuden perisperiaatteille, jos halutaan tuki myös Euroopan kansalaisilta. Näitä perusperiaatteita tulee soveltaa unionin päätöksentekoon ja myös erityisiin politiikoihin, myös eu tulo puolelle talousarviossa. Nyt voisin arvioida komission ehdotusta tulopuolelta tulevissa rahoituskehyksissä suhteessa juuri näihin esittämini periaatteisiin. Meillä on kaksi uutta omaa varaa komission ehdotuksessa, mutta ennen kuin kommentoin näitä, minulla on muutama yleinen huomio. Uudet omat varat ovat oikeudenmukaisia ja avoimia, mutta niiden kuitenkin tulee vastata seuraavia ehtoja. Neuvosto on sitä mieltä, että veron kerääminen on edelleenkin kansallisen tason asia. Kansallisen parlamentin tulee voida päättää, mitä veroja kannetaan. Ja toiseksi tulisi päättää rajat neuvoston toimessa, joka esittää sitten ehdotukset kansallisille parlamenteille. Muun tyyppinen lähestymistapa ei ole realistinen. Ja uusista omista varoista tulee vähentää jäsenvaltioiden maksuosuuksia. Uudet omat varat eivät ole tie nostaa kokonaiskustannusta tai menoja tulevissa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja sitten alvi omat varat. Komissio haluaa yksinkertaistaa alvien laskemista ja varmistaa sen, että kaikki jäsenvaltiot ovat tasa-arvoisessa asemassa. Ja tämä on totta kai avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden perusperiaatteiden mukaista, jotka mainitsin jo aivan puheenvuoroni alussa. Mutta tämän lisäksi tulee muistaa, miten tämä tulee vaikuttamaan jäsenvaltioiden maksuosuuksiin. Se ei ole vielä selkeää. Ilman tätä tietoa ei voida varmistaa sitä, että jäsenvaltiot tulevat kantamaan taakkaa tasapuolisesti. Siksi hyvä komission jäsen toivon, että komissio tulee esittelemään meille tämän tiedon niin nopeasti kuin mahdollista. Ja sitten finanssitransaktiovero. Tässä on kaksi asiaa, jotka tulee käsitellä erikseen. Pitäisikö tällaista veroa olla Euroopassa olemassa ylipäätään? kysymys. On aika ristiriitaisia tunteita herättävä. Ja mitä tällainen vero tulee vaikuttamaan kasvuun ja työllisyyteen Euroopassa? Meidän tulisi lähemmin tutkia komission esittämää laskukaavaa siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan työllisyyteen ja unionin vekoten kehittymiseen. Me tarvitsemme tätä tietoa, jotta voimme keskustella siitä vakavasti. Ja toiseksi, jos saamme riittävää tukea tällaiselle verolle, niin tulevatko siitä tulet EU-talousarvioon vai vain kansallisiin talousarvioihin? Me tarvitsemme myös lisää tietoa siitä, miten varat jaetaan ja mitä seurauksia siitä on. On aika epätodennäköistä, että komission ehdotus tulee saamaan riittävää tukea 27 jäsenvaltiolta, mutta monet jäsenvaltiot, jotka tukevat veroa, painottavat edelleen sitä, että tulojen tulisi suuntautua kansalliseen talousarvioon, ei EU-talousarvioon. Ja nyt sitten korjausmekanismit. Aivan ensiksikin, hyvät kollegat, tiedätte varmasti kansallisista politiikoista, että samantyyppisiä keskusteluja käydään kun esimerkiksi budjetteja siirretään alueellisesti, kun niitä tasapainoitaan, kuka maksaa enemmän, kuka vähemmän, ja tästä aina keskustellaan pitkään ja hartaasti keskustelun velloessa. Ja parasta olisi, että Euroopan talousarviota ei korjattaisi mitenkään, mutta selkeähän on, että tuo ei ole realistinen vaihtoehto. Mutta tämän sanottua niin haluaisin painottaa myös sitä, että tämänhetkinen korjausjärjestelmä ei ole oikeudenmukainen, eikä se ole myöskään kestävä ratkaisu. Jäsenvaltioiden tulisi, jos ne ovat tasa-arvoisia taloudellisesti tilanteessaan, tulisi tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti. Siksi meillä tulisi olla korjausmekanismi, joka sallisi tilanteiden muuttua niin, että löydämme paremman ratkaisun. Ja vielä lopuksi halusin sanoa, että kun me keskustelemme EU-talousarviosta, niin aina vaaditaan lisää rahoja uusia varoja uusiin politiikkoihin. Entäpä jos, hyvät kollegat, puhuisimme itse asiassa siitä, miten varat oikeastaan käytetään? Miten nämä eri budjettikohdat toteutuvat? Tiedämmekö riittävästi? Ja mikä muuttuu, kun muutamme tapaamme käyttää varoja tänä päivänä? Ehkäpä osa varoista voitaisiin käyttää tehokkaammin ja enemmän suuntautua tulevaisuuden avainalueille, miettiä, miten saadaan enemmän kasvua, investointeja ja vihreämpää Eurooppaa. Komissio aloitti äm, äm, nyt painottaen sitä, että tulee löytää keino rahoittaa budjetti. Ja sitä me täällä olemme tänään tekemässä. Kiitos. Seven minutes. Ja äh, seitsemän minuuttia. Sitten Anne Jensen, joka on Euroopan parlamentin apulaisesittelijä omista varoista. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että olette järjestänyt tämän tapauksen tapahtuman. Se on hyvin tärkeää ja on tärkeää käydä tätä keskustelua omista varoista. Euroopan parlamentti on pitkälti samaa mieltä Lokie Hansenin esittämistä kannoista, eli että uudet, uusien omien varojen tulisi kunnioita kansallista suvereniteettia talouden puolelta. Me uskomme samoin, kansalliset parlamentit päättävät Euroopan verotuksesta ja siksi haluammekin tästä puhua. Toiseksi hän sanoi, että tulopuolesta päättää neuvosto. Kyllä, mutta kuultuaan parlamenttia haluamme inspiroida teitä. Siksi on tämä kuulemismenettely, mutta päätöksen tekee neuvosto, se on totta. Kolmanneksi hän mainitsi, että uusien omien varojen tulisi johtaa siihen, että kansallinen osuus putoaa. Tämä on nimenomaan meidän ajatuksemme ydin – Sitähän me olemme halunneet koko ajan. Eli että kansalliset jäsenmaksut putoaisivat uusien omien varojen kautta. Miksi uusia omia varoja sitten halutaan? Siksi, että saataisiin yksinkertaisempi ja avoimempi, helpommin ymmärrettävä omien varojen järjestelmä. Eli tässä jälleen kerran Olemme yhtä mieltä niistä asioista, jotka Rohje Hansen mainitsi. Oikeudenmukaisuus ja avoimuus ovat avaintekijöitä tässä asiassa. Me olemme vaatineet sitä, että uudet omat varat olisivat ennakkoedellytys sille, että parlamentti voi äänestää kyllä uudelle monivuotiselle rahoituskehykselle. Ja tässä meillä on tiettyä valta, Meidän pitää hyväksyä uusi monivuotinen rahoituskehys. Ja olemme sanoneet, että jos ette saa aikaan yksinkertaisempaa, avoimempaa, selkeämpää omien varojen järjestelmää, riskinä on, että parlamentti sanoo ei monivuotiselle rahoituskehykselle. Haluan muistuttaa teitä, että tämä koko keskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista – on hyvin mutkikas ja herkkä kysymys neuvostossa. Valtioiden hallitusten päämiehet käyvät hevoskauppoja keskenään ja muistutan teitä jälleen kerran, että sen jälkeen kun viimeksi käytiin tällaista keskustelua, puheenjohtaja, joka johti keskusteluja, joka oli Tony Blair, yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri, sanoi, että seuraavalla kerralla tapamme jo toisemme harjoitus ei ole kovin mukava. Ja me haluamme parlamentissa auttaa teitä etenemään parempaan maailmaan, jossa voitte käydä parempia keskusteluja, jotka keskittyisivät kulupuolelle ja vähemmän siihen, millä tavalla minä saan omat rahani takaisin, vaan katsotaan enemmän menojen laatua eikä suinkaan niin, että taistellaan siksi, että minä hyödyn tästä, minä saan paremman aseman verrattuna Euroopan unioniin. Komissio on ehdottanut FTT ja ALVtä uusiksi omiksi varoiksi. Näistä ehdotuksista keskustellaan nyt Euroopan parlamentissa ehdotuksina sisämarkkinoille, mutta myös ehdotuksina uusiksi omiksi varoiksi. Ja minun selkeä kantani on se, että parlamentissa on enemmistö, joka suosittelee näitä komission ehdotuksia. Parlamentti ja komissio siis ovat tässä rintarinnan asiaa käsittelemässä. Euroopan parlamentin budjettivaliokunnassa käsitellään parasta aikaa FTTtä. Ja siellä ajatuksena on se, että jos neuvosto hyväksyy finanssitransaktioveron, niin silloin ainakin osittain tuon tulon täytyisi muotoutua uudeksi omaksi varaksi ja vähentää kansallisia maksuja. Ja me pidämme tätä tärkeänä asiana. Yhteenvetona, ja jotta on hyvin selvää, mitä parlamentti haluaa, Haluamme yksinkertaisen järjestelmän omille varoille. Haluamme järjestelmän, jossa ei ole poikkeuksia, ei palautuksia, ei 42 poikkeusta, jotka löytyvät tämänhetkisen järjestelmän tulo- ja menopuolelta molemmilta. Emme halua korkeampia nettoveroja. Haluamme erilaisen tavan, jolla voidaan käsitellä omia varoja haluamme keskittyä enemmän kulupuolen laatuun. Tämä on se, mistä meidän on tarkoitus keskustella. Ei meillä pitäisi olla sellaisia budjettikuluja eurooppalaisessa budjetissa, jotka ovat olemassa siksi, että ne hyödyttävät tiettyjen maiden, maiden nettoasemaa. Menojen tulee olla olemassa siksi, että ne ovat tarpeen Euroopan taloudelle, sisämarkkinoille, Euroopan kansalaisten aseman koherenssille. Me haluamme vähentää kansallisia maksuja. Ne Tuo on Euroopan parlamentin perusviesti. Ja toivon, että te kykenette kuulemaan tämän viestimme. Thank you very much. Okay, so we, we... Paljon kiitoksia. No niin, nyt otamme puheenvuoroja salista. En tiedä, ovatko kaikki halukkaat täyttäneet myös lomakkeen. Jos haluatte sen vielä antaa, niin ilmoittautukaa nostamaan kätenä ja vahtimestarit tulevat hakemaan sen. Ensin Eduardo Capriitta, Portugalin parlamentin Oltiin komitean puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos. Hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, Euroopan komissio ja puheenjohtajamaata aloitteesta järjestää tämä avoin keskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosia 2014-2020. Lämpimät kiitokset siitä, että otitte kansalliset parlamentit mukaan tähän keskusteluun. Tämänpäiväisen keskustelun ympäristö on nyt paljon parempi kuin vielä lokakuussa, kun ensimmäistä kertaa keskustelimme asiasta. Taloudelliset puitteet ovat Euroopassa tänään vakaammat ja olemme voineet huomata, että työt ovat edistyneet. Kaikki osallistujat ovat huomanneet, että Euroopan talousarvio on laadittava niin, että se huolehtii paremmasta kasvusta ja työllisyydestä ja antaa Euroopalle kilpailukykyä. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että keskustelemme omista varoista ja tämä keskustelu on sijoitettava eurooppalaiseen lähestymistapan kriisin voittamiseksi. Kriisin, jota ei vielä ole kokonaan voitettu, koska kysymys on maailmanlaajuisesta kriisistä ja toisaalta myös euroalueen kriisistä, vaikkakin on eroja eri valtioiden välillä. Tätä taustaa vasten on hyvin tärkeää, mitä Euroopan komission puheenjohtaja sanoi. Euroopan talousarvion suuntauduttava tuloksiin ja sen on huolehdittava suurimmasta solidaarisuudesta ja suurimmasta innovatiivisuudesta. Sen on huolehdittava siitä, että Euroopan unioni voi kehittyä tasapainoisesti. Meillä on siis tietyt puitteet ja omilla varoilla on tärkeä rooli, kun toteutetaan ja edistetään oikeudenmukaisuuden ajatusta. Euroopan, kun rahoitetaan Euroopan-projektin rakentamista vuosille 2014-2020. Finanssitransaktioverolla on tietenkin tässä tärkeä rooli. Se pohjautuu tarpeeseen luoda konsensus tässä asiassa. Yhtäältä on noudatettava perustamissopimuksia, jossa sanotaan, että budjetti on rahoitettava omista varoista. Ja tärkeää on tietenkin myös saada Euroopan kansalaiset mukaan. Meidän on löydettävä vastaus maailmanlaajuiseen talouskriisiin. Ja tässä yhteydessä tietenkin edellytykset hyvin selvät. On huolehdittava siitä, että rahoitusjärjestelmä antaa oman ö, oikeudenmukaisen panoksensa Euroopan rahoittamiseen. Ja jäsenvaltioiden osallistuttava tietenkin riippuen jäsenvaltion BKTstä. Tätä taustaa vasten me olemme jatkossa yhteistyössä mukana. Meillä on Portugalissa laaja konsensus. Me tiedämme, että meidän on konsolidoitava talouttamme, mutta myös tiedämme, kuinka tärkeitä investoinnit äh, kasvun ja työllisyyden ohjelmassa ovat. Kiitos. Sefcik, Chair of the European Union Affairs Committee. Ludek Sefcik, Tsekin tasavallan oikeudenvaltion komitean puheenjohtaja. Slovo. Äh, vážené dámy a pánové. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. niin haluaisin nyt kertoa siis siitä, miten valmistelimme puheenjohtajuuskauttamme 2009, niin silloin me ajattelimme, että eh, rahoituskehyksiä tutkittaisiin silloin. Ja nyt olemme aika yllättyneitä, että kaksi vuotta vielä tarvitsi lisää aikaa tähän pisteeseen päästäksemme. Siis hyvä komission jäsen, minä en tietenkään halua teitä kritisoida, vaan tämä itse asiassa vain osoittaa, että läksyt on opittu ja että kun teette yhteistyötä parlamentin kanssa ja kaikkien muiden toimijoiden kanssa, niin silloin neuvottelut on otettu ajoissa. Minä olen siis itse sekin senaatin ylemmästä huoneesta ja me tuemme voimakkaasti sitä, että kaikki kaikki korjauskertoimet ja muut palautusmaksut poistettaisiin. Ja parlamentista on kuultu hyviä ääniä siitä, että kansallisen tason maksuja ei haluta lisätä. Kaikkienhan tulee leikata talousarvioitaan. Ne on hyvin helppoa päättää ja miellyttää äänestäjiä, kun varoja on. Mutta ikävä kyllä, meidän on kuitenkin löydettävä niin paljon lisäarvoa kuin mahdollista EU-varoista. Ja siksi omat varat ovat unionille tärkeitä. Omat varat tulisi linkittää voimakkaasti eurooppalaisen lisäarvoon. Me tarvitsemme enemmän yhtenäismarkkinoita, me tarvitsemme enemmän liikettä markkinoilla, rahoitusmarkkinoilla varsinkin, ja tarvitsemme paremman BKT kaikille. Me tarvitsemme kaikkien jäsenvaltioiden budjettien kasvua ja me tarvitsemme myöskin maksullisten pienentämistä. Toivottavasti me voimme sopia hyvästä kompromissista yhdessä. Kiitos. Kiitos. Mä olen Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt todella saada aikaan keskustelua omista varoista. Me tiedämme, että kriisihetkenä komission ehdotus on toivonut, että me palaisimme ikään kuin perustajaisien ajatuksiin. EU-talousarviohan tuli olla omie, omiin varoihin perustuvaa, muistattehan. Ja nyt nämä tekstit ja muut taulukot, joita komissio tulevat, menevät aivan tähän samaan suuntaan. Ja kun me otamme nyt huomioon perustamissopimuksen tekstin, omien varojen määritelmän siellä, niin komission ehdotus on hyvin tasapainoinen minun mielestäni. Se on tasapainoinen, koska kun omia varoja määritellään, silloin määritellään myös verotusta. Ja kun verotusta toteutetaan, täytyy olla kolme tavoitetta. Siis tulee saada aikaiseksi varoja, joilla julkinen sektori toimii. Tämän lisäiseksi tulee voida jakaa nämä kerätyt varat veronmaksajien ja kansalaisten kesken. Tämän lisäksi tulee myös katsoa, että eri toimijat taloudessa toimivat oikeudenmukaisella tavalla. Ja minun mielestäni nyt tämä ehdotus, joka on tehty, on tasapainoinen ja vastaa näitä kolmea vaatimusta. Meidän tulisi nyt miettiä, miten finanssitoimia verotettaisiin EU-tasolla. Onko tässä kolmas osa siis jäsenvaltioille ja kaksi kolmasosaa unionille, vaan siis pitää miettiä, miten EU-tasolla tämä toteutetaan. Muuten tässä itse asiassa jakaudutaan. Meidän ei pidä menettää etua, joka tästä saataisiin, koska tämä uusi vero saattaisi olla ikään kuin uuden vuosituhannen alvi Siis tähän astihan näitä transaktioita ei ole verotettu, joten eh, se tulee nyt käsitellä hyvin, että se toteutuu. Tasapaino on tärkeä eh, periaate alvin osalta. Meidän mielestämme tällä hetkellä kansalaiset eh, osallistuvat oikeudenmukaisella tavalla ja jäsenvaltiot myöskin voivat saada tästä kolmas osan käyttöönsä varoja ja näin saadaan myös kansalliset maksuosuudet pienennettyä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi Pierre Bernard Raymond, Ranskan senaatin jäsen. Hyvät kollegat, onko Eurooppa yhä omalla talousarviollaan, joka on prosentti BKTstä Euroopan maailman hännän huippuna. Ja tässä halutaan jäsenvaltiotkin edelleen pienentää omaa maksuosuuttaan ja mietitään, mistä saataisiin parhaiten aleaikaiseksi ja mistä säästettäisiin eniten. No jäsenvaltioilla on paljon velkaa ja näitä velkoja tulee sitten budjettikurilla suitsia ja Eurooppa ei nyt ole velkaantunut. Ja siksi Euroopan tulee nyt tässä olla vetojuhtana ja viedä kasvua eteenpäin. No, meillä on kysymyksiä, joihin tulee löytyä, löytää vastauksia ja miettiä, pääseekö Eurooppa tästä eteenpäin. No, omat varat ovat totta kai kaikkien kysymysten sydämessä. Jos EU talousarviota tuplat leikattaisiin, ja se edustaisi kahta prosenttia BKTstä, voisi olla vaihtoehto. Ja nyt sitten, jos jäsenvaltioiden osuutta pienennetään ja Euroopalle annettaisiin lupa lainata varoja luodakseen suuremman talousarvion. Tämä on mahdollista vain, jos omat varvat, varat, jotka ovat 14 prosenttia tällä hetkellä talousarviosta, niin ne tulisi olla noin 60 prosenttia 2020. Tämä tarkoittaa sitä, että komission ehdotukset tulee mukauttaa todellisten omien varojen, alvivarojen ja finanssitransaktioiden verotukseen perustuen, ja tuotakin voidaan vielä hieman säätää. Mutta täytyy miettiä, miten meillä voisi olla muita omia varoja, jotka lisättäisiin näihin kahteen ensimmäiseen tai mahdollisesti niitä voittaisiin käyttää eh, näiden kahden sijasta. Esimerkiksi tupakka, alkoholi, verot ja myöskin CO2-kauppa kiintiökauppa 2014 vuoden jälkeen, ja tästä voitaisiin sanoa noin 20 miljardia euroa. Voitaisiin miettiä myös energiaverotusta, eh, internetpeliveroa ja myöskin internet-televiestintäveroa tai asekauppaveroa. Minä tiedän, että minun ehdotukseni ovat hyvin kunnianhimoisia, kun mietitään, mitä hallitukset tällä hetkellä miettivät. Mutta Euroopan varojen eurooppalaistaminen uudelleen on tällä hetkellä välttämätöntä. Ja ne, jotka ovat sitä mieltä, että politiikka vaikuttaa jäsenvaltioiden suvereniteettiin, niin minä voisin tähän vastata, että globalisoitumisen äärellä eurooppalaisuus on tie myöskin kansalliseen itsenäisyyteen. Merci. Onorevole Giulio Ercolino, Camer... Giulio Ercolino, Italian parlamentti. Kiitos. Aion toistaa tässä mahdollisesti jotakin asioita, joita kuultiin lokakuussa. Ja tässä tärkeää olikin Ranskan kollegan puheessa se, että meidän ei pidä nyt jäädä siihen, että Euroopan rakentaminen vaatisi vielä enemmän varoja Euroopalle, koska itse asiassa Euroopan talousarvion tukevoittaminen tuo Eurooppaa lisää. Ja ei pidä nyt nähdä ristiriitaa siinä, mitä täällä toivotaan ja mitä toteutetaan. Se pitää olla siis johdonmukainen historiallisestikin. EUn itsensä kanssa. Omien varojen kysymys on tärkeä, aivan niin kuin Lewandowskikin sanoi. Me olemme yhtä mieltä hänen alleviivaamiensa seikkojen kanssa. Ja tässä on muutamia tärkeitä seikkoja, jotka koskevat esimerkiksi tätä transaktioveroa. Nyt täytyy olla varma, no, varma myös siitä, että rahaliikenne ja investoinnit eivät tästä verosta johtuen ohjaudu EUn ulkopuolelle, vaan pitäisi myös katsoa, että tämä vero olisi kaikille jäsenvaltioille myös tasa-arvoinen, tulee ottaa huomioon ne erot, joita eri jäsenvaltioissa on. Ja minulla on vielä muutama sekunti puheaikaa jäljellä, niin talousarvioon voidaan löytää myös muita omia varoja, jos olemme hieman innovatiivisia ja kunnianhimoisia. Me voimme aina myös muistaa sen, että että komissiohan on alun perin ehdottanut veroa CO2-päästöistä, ja Ranskan kollega siihen juuri viittasikin. Toinen mahdollisuus liittyy siihen marginaaliin, joka on olemassa omien varojen rahoituskehyksen välillä, koska talousarviossa on varoja, joita ei käytetä. Ja pitäisikin katsoa, näiden varojen jäädessä käyttämättä, miten niitä voidaan käyttää yhdessä yhteishyödyllisesti, eikä miettiä, kenelle ne kuuluisi osoittaa jollekin jäsenvaltiolle yksistään, vaan yleisiin infrastruktuureihin. Ja olen varma, että jos löydämme lisää omaa varoja ja esimerkiksi niin onnistumme luomaan erinomaisia tuloksia koulutus- terveydenhuoltoalalla esimerkiksi. Ja silloinhan kansalaiset näkevät, mitä Eurooppa tarkoittaa ja mitä lisäarvoa Eurooppa meille tuo. 2020 meidän tulee rakentaa voimakkaasti yhteistä Eurooppaa. Tarvitsemme vielä vain hieman lisää rohkeutta ja pontta. Grazie. Mr. Jörgen Andersson, member of the Riksdag. Kiitos. Sitten herra Jörgen Andersen Ruotsista. Kiitos puheenjohtaja. Ruotsin kanta on yleisesti tunnettu. Me siis emme halua siirtää kansallista verotusoikeutta jonnekin muualle. Emme halua siirtää verokompetenssia Euroopan tasolle. Ja meidän mielestämme on ikkuna, joka on raollaan tämän asian suhteen. Mutta ovea ei kannata avata, koska siitä syntyy läpiveto ja ovi voi lämmättää sitten kokonaan kiinni. Mitä tulee finanssitransaktioveroon, niin tässähän on suora ristiriita ja se, joka puhuu veroista ja sen vaikutuksista, voi hidastaa epätervettä toimintaa sisämarkkinoilla. On syytä kuitenkin vielä miettiä, mikä, mitä tapahtuu tälle pääomalle, jääkö se lepäämään. Riski on sel- selkeä, että toimijat löytyvät toiset tiet – jos globaali perspektiivi jää huomiota, Siksi voidaan todeta, että tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään. Jos taas argumentoidaan transaktioverosta hyvänä tulolähteenä, meidän mielestämme komission omien laskelmien mukaan nähdään, että tällä on negatiivisia vaikutuksia BKT. Siksi odotettu tulos ei millään tavalla ole suhteessa tähän pudotukseen. Haluan ilmaista syvän huoleni tässä. Euroopanhan pitäisi pyrkiä korkeampaan kasvuun ja parempaan kilpailukykyyn. Haasteeni onkin sen vuoksi keskittyä nimenomaan tähän asiaan. En katso, että tämä ehdotus on millään lailla harmoniassa nimenomaan näiden periaatteiden kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup. La parole est maintenant madame... Paljon kiitoksia ja Adi Pörimatta, Euroopan parlamentin varapuhemies. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ensimmäinen osa omista valioista on minun mielestäni erittäin tärkeä, koska se suoraan liittyy meidän visiomme Euroopasta. Ja minusta tuntuu, että jopa meidän visiomme Euroopassa on tässä vaikean kriisin aikana pirstaloitunut. Osittain siihen vaikuttaa liian voimakkaasti kansalliset lyhytnäköiset prioriteetit. Minä pyysin puheenvuoroja pääasiallisesti Euroopan parlamentin esittelijänä lausuntoluonnoksesta koskien finanssitransaktioveroa. Ja ensimmäinen toteamukseni tässä yhteydessä on, että ehdotus, josta me nyt keskustelemme, on juuri sitä, mitä sitä sanotaan. Yhteisen kehyksen luominen, jonka avulla koordinoidaan erilaiset finanssitransaktion äh, veromuodot, äh, joita nykyään yhdessä jäsenvaltiossa on, eli eri finanssitransaktion verojen koordinointia. Ottaen huomioon sen, minkä olemme oppineet huonommin menestyneistä harjoituksista, kuten esimerkiksi Ruotsin ja ensimmäinen huomautukseni tässä on, että jos haluamme, että meihin suhtaudutaan vakavasti, kun sanomme, että me haluamme oppia kriisistä ja keskittynyt nykyisen kriisiin, eli rahoituskriisi, josta tuli budjettikriisi, niin jos aloitan, että meidän otetaan vakavasti, meidän pitää korjattava toimet eikä vältettävä toimimista. Komissaari Lewandowski teki erinomaisen esityksen ehdotuksesta, ehdotuksen teknisestä puolesta ja keskustelusta. Tiedätte varmaan, että Euroopan parlamentti hyvin pitkälti kannattaa komission ehdotuksen perusperiaatteita ja me teemme töitä, jotta nykyisestä ehdotuksesta olisi vielä tehokkaampi ja parempi. Samalla me tiedämme myös, että useissa jäsenvaltioissa käydään parhaillaan vaikeita keskusteluja on olemassa jäsenvaltiot, jotka vastustavat ehdotusta tai joilla on suuria varauksia. Ja toivottavasti tämä konferenssi pystyy auttamaan meitä ymmärtämään paremmin toisemme kantoja. Minun mielestäni on tiettyjä ennakkoedotuksia sille, että tästä kokouksesta syntyy konkreettisia tuloksia. Ja kun käsittelemme niin kiistanalaisia aiheita, kuten finanssitransaktiovero. Ensimmäinen ehto on, että meidän on pyrittävä siihen, että keskustelemme konkreettisten elementtien ja argumenttien pohjalta. Ja haluaisin huomata, että komissio on tehnyt hyvin yksityiskohtaisen vaikutusarvioinnin, joka käsittelee aivan jokaista näkökohtaa finanssitransaktion veron täytäntöönpanossa. Ja toisaalta siinä myös käsitellään myös argumentteja, joita käsitellään, joita kuulemme sieltä tai täältä, eli että on kielteinen vaikutus talouskasvuun tai vastaavaa. Me emme tähän mennessä ole nähneet hyvin perusteltuja konkreettisia elementtejä, ja minä lopetan kohta, koska tämä on keskustelu tärkeä asia finanssitransaktiovero. Eli meidän pitää keskustella element, konkreettisten elementin ja argumenttien pohjalta. Välttäkäämme stereotypioita ja propagandaa. Ja viimeinen huomautus kyllä. Kuten puhemies Schulz eilen huomautti, uskon todella, että meidän kansallisten ja eurooppalaisten parlamentaarikkojen on oltava liittolaisia. Tiedätte, että aikaisemmin monet EUn hallitukset korostivat liikaa sitä, että saamme markkinoiden luottamuksen takaisin markkinoilla. Mutta meidän prioriteetti pitäisi olla, että saamme kansalaisten luottamuksen takaisin. Ja meidän on oltava tätä varten johdonmukaisia ja kun sanomme, että me haluamme, että Euroopan rahoitussektori palvelee pääprioriteettiaan, eli reaalitalouden rahoittaminen on hyvin tärkeää, että olemme johdonmukaisia ja yhdenmukaisia ja teemme tästä periaatteesta konkreettisia päätöksiä ja toimia. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Podimata. Kiitos. Sitten Heraklas Daghoff Alankomaiden kansallisen parlamentin toisesta kamarista. Kiitos. Kun olen Alankomaista, ketään ei yllätä, jos pyydän vaatimattomuutta ja budjettiin. Mutta älkää ymmärtäkö väärin, me olemme täysin sitoutuneet EU-hun ja haluamme maksaa oman osuutemme osuuden, joka tarkoittaa, että maksamme enemmän kuin saamme, se ei ole ongelma tuon osuus, joka ihanteellisesti peruste- perustuisi kunkin maan kansallisiin tuloihin, mutta niin kauan kuin näin ei ole, niin meidän mielestämme vaaditaan merkittävää palautusta, jotta tämä pysyy oikeudenmukaisena. Me tarvitsemme solidaarisuutta eurooppalaisten joukossa, eikä pidä venyttää tätä liikaa. En puhu Alankomaiden hallituksen valtiovarainministeriön puolesta, vaan kansan edustajina. Ja meidän pitää muistaa, että poliitikkoina eurot täytyy jotka käytetään, täytyy saada aikaan eurooppalaisten ankaralla työllä. Kun ajatellaan EUn etuja, meidän pitää miettiä myös, mikä on kansan tahto. Sitä kutsutaan demokratiaksi. Emme ole vain maita, joissa on valtavat budjettileikkaukset. Jokaisessa keittiönpöydän ääressä Euroopan maissa ihmiset ovat ankarien aikojen edessä, eikä ole oikeudenmukaista pyytää heitä maksamaan enemmän edes epäsuorasti uusina varoina. Mille ikinä tavalla varat suunnitellaan, yksittäiset eurooppalaiset maksavat sen. Ja jos eurooppalaista verotusta lisätään, se ei ole oikea tapa edetä. Se on kosmeettinen ratkaisu budjettikurin aikaansaamiseksi, joka on se todellinen tavoite. Kiitos. Thank you very much. Mr. Carlos. Kiitos sitten Carlos Costa Neves Portugalista. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella puheenjohtajaa ja kollegoita. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että istumme täällä tänään yhdessä ja komission ehdotus yhteisistä varo- omista varoista antaa enemmän oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta. Ja totean myös, että suhtaudun hyvin kriittisesti tuohon erityismääräykseen, joka koskee palautuksia. Totesin kuitenkin, että budjettia täytyy kunnioittaa ja totean, että on hyvä, että meillä on tällainen korkean tason konferenssi, jossa on tärkeitä edustajia. Täällä voimme puhua tästä asiasta Meillähän on tuo vuosikymmenien ajan olemassa ollut yksi prosentti, eli tuo mahdollinen alennus. Ja minä tuen komissiota ja parlamenttia. Tämä on paradoksi. Yhtäältä puhutaan poliittisen unionin syventämisestä – Euroopan yhteisöstä on tullut Euroopan unioni, haluamme enemmän Eurooppaa, haluamme toimivaltuuksia ja samanaikaisesti haluamme saman budjetin, sam, haluamme samat palautukset, etenkin tällaisena aikana, kun vaaditaan enemmän kasvua, vaaditaan työpaikkoja, halutaan investointeja. Ja komission ehdotuksessa – viitataan siihen, että on ristiriitaista maksaa enemmän kuin saa. Ja haluaisin tietää, miten tuo oikein lasketaan, kun laskelmia tehdään. Tässä on kyse hyvin kummallisesta kirjanpidosta. Kyseessähän on myös budjetin korottaminen omin varoin. Sillä pyritään myös vahvistamaan Eurooppaa, koska vain tällä tavalla voimme antaa sitä uskottavuutta, jonka Eurooppa ansaitsee. Kiitos. Mrs. Cornelia Mihalke. Rova Cornelia Mihalke Itävallasta. Kolleginen und Kollegen. Hyvät kollegat, lämpimät kiitokset mahdollisuudesta käyttää puheenvuoron tässä kokouksessa. Haluaisin mielelläni yhtyä siihen, mitä Alankomaiden kollega sanoi. Hän kiinnitti huomion siihen, että Jäsenvaltion kansalaiset ne ihmiset, jotka huolehtivat siitä, että Euroopan unionin omat varat maksetaan. Eli he ovat veronmaksajia ja me olemme vastuussa kaikille. Me olemme kaikki vastuussa näille kansalaisille. Ja minulla on myös suurta toivoa siitä, että ne ajatukset, jotka saamme täällä tänään edut, esittää, ei nähdä ainoastaan farsina, mm, Nimittäin kun kuuntelin nyt alussa herra puhemies Schultzia siitä, että mielipidet on nyt jo ikään kuin betonoituna, niin siitä huolimatta toivon, että meidän ajatuksemme kuullaan ja otetaan huomioon. Minähän tuen alueita Itävallassa, missä säästäminen ei ole vierissana ja myönteiset äh, tiedot eivät aina liity lisätuloihin, tuloihin, vaan voi ottaa myös muut asiat huomioon laskemiseen ja pyrkiä säästämään jäsenvaltioissa säästäminen on suuri aihe. Itävallassa ensi viikolla esimerkiksi Itävallan kansalaiset joutuvat varautumaan kovia leikkauksia ja joutuvat myös hyväksymään ne. Ja sen vuoksi heillä on myös oikeus odottaa, että menot ja tulot myös tarkistetaan Euroopan tasoa, kuinka mielekkäitä ne on ja missä voidaan tehdä säästöjä, mitkä ovat Euroopan todelliset tulotehtävät, mitä paremmin voidaan hoitaa jäsenvaltioissa, kuinka federatiivisesti Euroopan politiikkaa voidaan hoitaa ja mitä se maksaisi. Siitä riippumatta komissio on kovin hyväksymässä komission ehdotusta finanssitransaktioverosta ja se saisi tuon merimästä mieluummin tänään kuin huomenna. Mitä tuo ALV-omavaroihin, Itävalta ei näe lisäarvoa ja emme tässä suhteessa pikemminkään toivo aktiivista tukea. Kiitos. Thank you very much. Miguel Portas, member of the European Parliament, Portugal, please. Kiitos. Ja sitten Portugalista Miguel Portas. Meillä on Portugalissa sellainen sanonta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja tämä finanssitransaktioveroehdotus saavuttaa Euroopan ja toimielimemme, pankkimme vuosikymmeniä liian myöhään. Sen vuoksi nyt onkin niin tärkeää kiinnittää siihen huomiotamme. Ensimmäinen suuri ehdotus komissiolta on että tarkoituksena on verottaa rahoitusvälineellä käytävää kauppaa. Minulla on myös tähän eräitä huomioita ja joitain kritiikin sanoja. Ensinnäkin tästä jäävät ulkopuolelle sellaiset arvopaperit, jotka eivät ole eurooppalaisia, vaikka niillä Euroopassa kauppaa käydäänkin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että veronkierrolle on runsaasti tilaa. Tuo täytyy parantaa. Toinen aspekti on se, että tämän veron täytyy johtaa siitä, että yksinkertaistettuja tuotteita suositaan ja liian mutkikkaita sanktioidaan. Tällä tavalla spekulaatiota pitää pystyä vähentämään. Ja komission ehdotus ei ihan pidä silmällä näitä ajatuksia. Ehdotus ei ratkaise tuota keinottelun mahdollisuutta. Sitten haluaisin sanoa niille, joiden mukaisesti finanssitransaktiovero voi johtaa – veron kiertoon. Näille toteaisin, että kaikkein tärkeimmät taloudelliset määräykset esimerkiksi, ja tuo vero City, Lontoon Cityssä on paljon suurempi kuin komission ehdotuksessa, eikä tämä tarkoita sitä, että pääoma pakenisi Lontoon Citystä. Ja sitä viimeiseksi tämä huolettaa minua eniten. FTTn on tarkoitus toimia niin, että investoinnit saavat enemmän tilaa. Mutta nyt ainakin minä näen, että tavoitteena on pienentää kansallista panosta Euroopan budjettiin. Näin ollen Euroopan toimintamahdollisuudet eivät parane. Jäsenvaltioiden panostusta pienennetään ja ehkäpä loppujen lopuksi on sitten niin, että tätä kuvaillaan liian ruusuiseksi tätä tilannetta. Olen pahoillani. Ja Kyproksen parlamentista. EU-verotusta tulee uudistaa se on selvää. Ja meidän tulee luoda järjestelmä, joka on oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi. Järjestelmä, joka toimii siis tehokkaasti. Tämänhetkinen järjestelmä ei ole tehokas, mutta se toimii. Jos me siirrymme järjestelmästä toiseen, meidän tulee ottaa huomioon erittäin tärkeitä seikkoja uudistuksessa – Esimerkiksi meillä on joitakin pieniä maita EU:ssa, joilla on suuria epäetunäkökohtia suhteessa suurempiin maihin. Ja sitten on kehitetty verojärjestelmiä, joiden kautta näitä epänäkökohtia voidaan tasapainottaa ja selvitä EU-taloudessa. Jos meillä on transaktiovero käytössä, se saattaa näissä joissakin maissa kuolettaa finanssimarkkinat ja vaikuttaa hyvinkin kielteisesti markkinoihin. On totta, että tuota veroa, transaktioveroa tulee pohtia, mutta jos otetaan käyttöön, sitä tulee toteuttaa varovasti ja asteittain. Talouden muutosten tulisi olla harkittuja ja ottaa käyttöön asteittain. Se olisi parempi. Toinen seikka liittyy myös siihen, että voimme miettiä muun tyyppisiä veroja EU-talousarvio rahoittamiseksi. Niin kuin Ranskan kollegamme sanoi, meillä voi olla todellakin myös muun tyyppisiä veroja. Jos me uudistamme EU-budjettia, verokysymystä tulee tutkia tarkkaan, ottaa aika, joka siihen tarvitaan, ja miettiä, että emme vain ikään kuin jää kiinni yksin vaihtoehtoihin yhteen veroon, vaan ottaa kaikki vaihtoehdot huomioon vakavasti, koska muuten saattaa käydä niin, että jotkut maat joutuvat vararikon partaalle. Kiitos Elka Typöllö, Euroopan parlamentti, vihreät. Paljon kiitoksia. Minä pidän erittäin tervetuloa komissaari Lewandowskin ehdotusta. Se veisi meidät suurin askeleen eteenpäin. Ja haluaisin valaista muutama argumentioa. Ensinnäkin kyseessä on ehdotus, joka noudattaa sopimuksia. Kaikissa Euroopan sopimuksissa vaaditaan omien varojen käyttöönottoa. Ja näin me panisimme täytäntöön tämän vaatimuksen. Eli emme rikkoisi selvästi yhteisiä sopimuksia, vaan kyse on sopimusten noudattamisesta. Eikä tämä mitenkään ole suunnattu jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien toimivalta vastaan. Päinvastoin, sehän perustuu juuri nimenomaan siihen, että kansalliset parlamentit ja neuvosto ottaisivat tämän omakseen ja panisivat sen täytäntöön. Lisäksi, ja tämä on mielestäni erittäin myönteistä, se säätelee rahoitusmarkkinoita. Mehän verotamme muitakin markkinoita ja yrityksiä, koska olemme sitä mieltä, että hyvä markkinoiden säätely on tärkeä panos politiikan ö, sivistämiseksi. Ja nyt on esitetty argumentti, jonka mukaan kilpailukyky voisi kärsiä finanssitransaktioverosta. Ja minun vastakysymykseni on, kun meillä sitä nyt ei ole, niin eikö Euroopan uuden kilpailukyvyn pitäisi olla paljon parempi kuin se nykyään on? Minua asia on päinvastoin. Kun pankit osallistutetaan siihen, että Eurooppa on hyvät tulot, niin se on oikeudenmukaisuuden kyse. Ja, t- ja jäsenvaltio on kannustin ottaa tämä vero käyttöön, koska nekin saavat kolmannesosalta om, lisää omia varoja ja joutuvat 50 prosenttisesti maksamaan vähemmän omista varoistaan. tämä on win-win tilanne. Ja tämä on lisävaikutus. Eli me todella annamme uusia kasvusysäyksiä sitä varten saamme lisävaroja. Ja sen vuoksi kyseessä on mielestäni erittäin myönteinen ehdotus ja sen vuoksi minä myös tuen sitä täysin. Kiitos. Thank you. I would like to pass the floor now to Mr. Mil- Olkaa hyvä. Ja nyt Milan Martins Wiekel, Euroopan tilintarkastustyömyöstön jäsen. Hän voi lyhyesti esitellä esityksen omista varjosta. Mr. Chairman, <clears throat> representatives Kiitos. Triopuheenjohtaja, iston edustaja herra Lewandowski, Euroopan parlamentin edustajat ja muut. Tuomio, tilintarkastustuomioistuin, kun osallistuu tähän keskusteluun, sen tulisi puhua enimmäkseen loppua kohti, koska meidän tarkoituksemme on antaa kannanotto komission ehdotukseen. Tämän olemme tehneet. Lausunto on valmisteltu. Se julkaistaan kaikilla virallisilla kielillä verkkosivulla me ensi viikolla. Ja kerron teille nyt hiukkasen jotakin pöydällä olevasta ehdotuksesta. Neljä avain huomiota, jotka tuomioistuimella on tähän ehdotukseen. Ensimmäinen koskee uutta alvepohjasta omat parat ehdotusta. Pitäisi todeta, että aikaisemmin tuomioistuin on kritisoinut nykyistä lähdettä mutkikuutensa takia. Ja siksi, jos tämänhetkinen alvepohjainen järjestelmä poistetaan, nämä heikkoudet poistuvat. Sitten toiseksi uudesta FTTstä. Tuomioistuin toteaa, että FTTn käyttöönotto voisi tuoda enemmän lähteä te, lähtee teidän jäsenvaltioiden budjettikonsolidointi paranisi. Ajatus jakaa osa FTTstä omana varana lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että kaikki jäsenvaltioiden pitäisi tuo verottaa käyttöön. Tuomioistuimen tarve ei ole kommentoida tätä ajatusta, mutta arvepohjaiset lähestymistavat ovat varsin vakaa ja ennustettava veropohja. Sen sijaan oma vara FTTstä olisi hyvin kapeapohjainen. Se perustuisi toimeen, jossa voi olla ennakoimattomia valtaviakin muutoksia, ja tämä voisi vaikuttaa niihin varoihin, jotka tästä lähteestä saadaan. Ja edelleen tuosta palautuksesta – nämä huolet tuomioistuin on esittänyt ehdotuksessa. Kertakorvaus korjaus on yksinkertaisempi, mutta ei avain, avoin toteamme kriteerien puutteen, kun määritellään budjettitaakkaa. Ja sitten perinteisistä omista varoista toteamme, että ehdotus on pudotettu 25-10 prosenttiin. Ei ole selvää, Onko tällä mitään suhdetta korjauksen todellisiin kustannuksiin? Voidaan kuitenkin ehdottaa, että harkittaisiin sitä, josko korkeampi säilytystaso voisi toimia kannustimena, joka rohkaisisi jäsenvaltiot ex post tarkastukseen perinteisten omien varojen suhteen. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos Petras Itävalta. ja Seimus Liettua. Niin hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää teitä kutsusta osallistua tähän keskusteluun ja toivon, että kaikki se, mitä tänään tullaan sanomaan ja kaikki se, mitä kansalliset parlamentit tulevat teille kertomaan, otetaan huomioon päätöksentekoprosessissa Olemme yhtä mieltä siitä, että perustamissopimuksia tulee aina noudattaa ei ainoastaan tulopuolella, mutta myös menopuolella. Tämä on se universaali periaate, joka tulee aina pitää mielessä. Siksihän me olemme täällä varmistamassa sen, että EU-talousarviota toteutetaan asianmukaisella tavalla. Sitten omat varat ja niihin liittyvät kysymykset, uudet omat varat. Päätökset niiden osalta ovat merkittäviä. Niiden tulisikin olla prioriteetti meille kaikille. Meidän tulee tehdä vaikutusten arviointi ja analyysi ennen kuin tehdään lopullisia päätöksiä. Alvi on tällä hetkellä noin 11 prosenttia. Ja nyt kun mietitään, kuinka paljon alvin kerääminen maksaa, sehän on täysin suhteetonta suhteessa siihen, mitä alvista saadaan tuota taakkaa tulee pienentää vuoden 2014 jälkeen. Sen tulisi olla selkeä pyrkimys eikä vain toive. Ja alviveroahan ei vielä ole harmonoitu täysin. Kriisin aikana jotkut jäsenvaltiot ovat nostaneet alvia, mutta alviperusta ei kuitenkaan ole sama jäsenvaltioissa. Ja siksi me toivoisinkin, että Euroopan komissio tekisi ehdotuksen siitä, miten voidaan paremmin harmonoida alvin laskentaperusteita ja komissio voisi myös tehdä vaikutusten arviointianalyysin siitä, miten voidaan paremmin vaikuttaa kuluttajiin. Ja sitten eri korjausmekanismit. Euroopan unionissa tuo on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Meillä on 14 korjauskerrointa ja meidän tulisi puolittaa tuo määrä vuoteen 2014. Voimmeko todella odottaa tätä realistisesti? Meidän toivomuksemme on, että pyrkisimme siihen voimakkaasti. Ja vielä lopuksi halusin painottaa sitä, että uudet verot eivät sinällään tule pelastamaan EUn tulevaisuutta, vaan verot, joita keräämme, niiden tulisi olla tehokkaita ja niiden tulisi toimia hyvin. Tarvitsemme voimakasta poliittista tahtoa. Stessel Mühlbacher, Itävalta, on vuorossa nyt. Sentaa. Päivän kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Minun mielestäni komission ehdotus on neuvottelun lähtökohta. Emme kuitenkaan saa unohtaa, mitä taustaa vasten jopa yksittäiset jäsenvaltiot ö, tekevät päätöksiään. Talouskriisi on usein johtanut siitä, että jäsenvaltioiden varat ovat kärsineet. Me esimerkiksi Itävallassa olemme joutuneet käyttämään monenlaisia budjettivarjoja taloutta me ja reagoidaksemme kriisiin. Tätä taustaa vasten pidän ja me pidämme hyvänä, että otettaisiin käyttöön finanssitransaktiovero. Juuri tässä kriisissä Euroopan finanssisektorin on annettava oma panoksensa, eikä mainosta niin, että yksittäiset kansalaiset ja yksittäiset jäsenvaltiot. Tähän mennessä minua on ollut sellaisen seurainen käsitys, että voitot on yksityistetty, mutta menot ja tappiot on sosialisoitu. Ja tässä yhteydessä meidän on, tätä vasta meidän taisteltava Euroopan tasolla. Ja tässä vaiheessa minun mielestäni on olemassa vakava kehitys, joka johtaa siihen suuntaan, että politiikka ei enää voi osoittaa poliittista tahtoa, kun se haluaisi sitä yhtään toimiin, josta kansalaiset hyötyisivät, vaan politiikka on riippuvaisempi kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista. Ja sen vuoksi minä voin ainoastaan, että naiset ja herrat, vedota teihin, että me keskustelemme hyvin tästä finanssitransaktioverosta ja mietimme tarkkaan kaikkia hyötyjä ja haittoja ja ennen kaikkea keskustelemme syvällisesti tästä komission ehdotuksesta. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan kansalaiset odottavat meiltä poliitikoilta ratkaisuja, ratkaisuja Euroopan talousarvion suhteen, mutta myös sosiaalisen hyvinvoinnin ja kasvun suhteen Euroopassa – ajatelkaamme vaikka kuinka monessa jäsenvaltiossa nuorisotyöttömyys on korkea ja jossa meidän on myös ryhdyttävä toimiin taistelaksemme sitä vastaan. Ja sitten vielä loppuhuomautus, koska tämä on usein puhuttu korjausjärjestelmästä, mekanismista. Itävalta, Itävalta tämä korjausmekanismin muuttaminen kor, koskisi, ja sen vuoksi aivan lyhyesti, me voisimme kuvitella tällaisen korjauksen, jossa käytetään könttisumia siinä tapauksessa, jossa koskee kaikkia maita yhdenmukaisesti. Ja tässä vaiheessa tämä ehdotus ei ole tämän suuntainen. Kiitos. Paljon kiitoksia Ruben Wilbacher ja herra José Manuel Fernandes. Euroopan parlamentti, olkaa Eu, em primeiro lugar, queria saudá-los a todos e eh, congratular-me com a organização Kiitos, haluaisin tervehtiä teitä kaikkia ja kiittää teitä kokouksen erinomaisesta järjestelyistä. On hyvä, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat olla täällä yhdessä edustettuina. Olisi hyvä, että eikö ante voisimme kokoontua näin poliitikkoja toteuttamaan, varsinkin avoin koordinointimetodi olisi tärkeä tuoda näin keskusteluun. Jos meillä olisi enemmän tämän tyyppisiä kokouksia, saavuttaisimme varmasti myös parempia tuloksia. Sitten talousarviosta. Minun mielestäni on lähes mahdotonta arvioida ja ymmärtää sitä, miten talousarvio toimii suhteessa jokaisen jäsenvaltion maksamiin kansallisiin maksuihin. Olemme puhuneet yksinkertaisuudesta, uskottavuudesta ja juuri tuo uskottavuus on tärkeää. Meidän on saatava aikaiseksi avoimet, läpinäkyvät menettelyt. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä. Voimme varmasti yksinkertaista menettelyitämme. Kaikkihan me sitä toivomme. Meidän tulee päättää nämä erilaiset kompensoinnit, joita talousarviossa tällä hetkellä on. Komission ehdotus on hyvä, mutta kun puhutaan omista varoista, puhutaan samalla myös solidaarisuudesta. Silloin meidän tulee päättää tuo vanha ajatuskehä siitä, että kun maksaa, tulee myös saada, tai että joku on nettomaksaja ja joku sitten nettosaaja. Meidän tulisi ottaa huomioon kansallisten talousarvioiden tilanteet tällä hetkellä. EU-budjettikatto on prosentissa ja pian ollaan prosentti 2,23 ja budjetti vahvistuu ja kasvaa. On totta, että tuo, ähm, investoin, tuo budjetti on investointibudjetti 94 äh, prosenttisesti. Ja kun puhutaan investoinnista, puhutaan tietenkin kasvusta. Ja kun ajatellaan kasvua, niin silloinhan meidän tulee saada talousarvio tukevammaksi omien varojen osalta. Me olemme puhuneet paljon täällä tänään kasvusta ja investoinneista ja se ilahduttaa minua suuresti, mutta kuitenkin taloudellinen, alueellinen, sosiaalinen kohesio ovat tärkeitä. Me emme koskaan voi unohtaa yhtä näistä kolmesta tekijästä, vaan niitä tulee viedä eteenpäin yhdessä. Ja sitten tuo finanssitransaktiovero. Monet suhtautuvat siihen hyvinkin kielteisesti. Minulla olisi tähän seuraava kysymys heittää keskusteluun. Miten voisimme pyöräyttää tämän kysymyksen niin, että saisimme kaikki sen taakse tueksi? Miten komissio voisi tästä löytää tien eteenpäin? Kiitos. Seuraavaksi Marcin Kauer, Puolan parlamentti. Państwa wszyscy pamiętają, że przyjęcie traktatu z Lizbony rodzi... kiitoksia saada osallistua tähän keskusteluun. Muistatte kaikki, että oli vaikea sopia Lissabonin sopimuksesta, mutta sen voimaanastuminen on menestys. Ja sen vuoksi meidän pitää olla johdonmukaisia ja panna täytäntöön 311 artikla, jossa todetaan, että EU tuo rahoittaa itsensä omista varoistaan. Tämä kriisin aikana helpottaisi kansallisesti budjetin tilaamia tilanteita ja sen vuoksi ALV tai finanssitransaktiovero ovat oikeita toimia. Meidän on luotava selkeä ja avoin järjestelmä, jonka kansalaiset ymmärtävät. Mutta tietenkin joitakin huomautuksia on tehtävä. Finanssitransaktioveron osalta meidän on tietävä, mitä se vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin ja miten käy kilpailukyvyn, jos rahoituslaitokset sijoittuvat Euroopan unionin ulkopuolelle. Mitä sääntöä sitten käytettäisiin? Sijoittamispaikkasääntöä vai transaktiosääntöä? Ja mitä se tarkoittaisi kansallisen kes- osalta? Mrs. Brandner. anteeksi, en kuullut nimeä oikein. Niin ensin haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tulleet pääkaupungeistaan tänne tänään. On tärkeää, että tämä käy, keskustelu käydään yhdessä. Äh, finanssitransaktioverosta meidän mielestämme tässä on vain uusi ALV-muoto, koska uskomme, että jos ostaa veron, ostaa kahvin tai auton, silloin siitä maksaa veron. Kaikesta liiketoimista maksetaan veroa. Ainoa sektori, jossa veroa ei makseta, on finanssisektori, rahoitussektori. Emmekä me ymmärrä, miksi yhtä sektoria verotetaan ja toista ei. Eli siinä mielessä tämä on ihan perusteltua. Ja sitten kysymys, rankaiseeko tämä yhtä maata tai kaupunkia enemmän kuin muita – Komission kommentti on hyvin fiksu. On löydetty keino, ja tässä on varmasti tehty paljon työtä ja mietitty asiaa, pohdittu asiaa, jolla vältetään tämä ansa ja tehdään tuosta paljon houkuttelevampi, että kaikki eri tahot voivat liittyä. Ja mihin varat menevät? Nyt sanotaan, että yksi kolmasosa kansallisiin budjettiin ja kaksi kolmasosaa EU-budjettiin leikaten vähintään 50 tai jopa 50 prosenttia kansallisia panoksia, eli silloinhan vi- koko 100 prosenttia palaa tavalla jäsenvaltiolle. Sitten kysymys, johon Alankomaat viittasi, onko tästä mitään vaikutusta jäs- kansalaisillemme, mitä he tekevät ja mitä toimitaan. Kyllä vain, koska tässä on uusi taho, jota verotetaan, jota ei ole aiemmin verotettu. Meidän täytyy olla tietoisia tästä haluamme paremman budjettikonsolidoinnin kansallisesti ilman, että rajoitetaan investointia, kasvua ja solidaarisuutta Euroopan tasolla. Tähän meidän pitää pystyä pääsemään vähentämään velkaamme ja pystyä investoimaan kasvuun vaatimalla, että ne osallistuvat, jotka ovat osa myös talousjärjestelmää. Ja sen vuoksi ajattelinkin, että olisi hyvä asia, jos tähän voisimme yhdessä lähteä mukaan – Ehkä tässä jotain muutoksiakin tulee vielä, mutta tuo voisi olla hyvä keino, keino edetä ja se varmasti hyödyntäisi kaikkia kansalaisiamme kautta Euroopan. Kiitos ja viimeinen puheenvuoro ennen kuin annan puheenvuoron takaisin panelisteille on Isabel Dura, vihreän ryhmän jäsen, parlamentin varapuhemies. Kiitos. Minulla on nyt puheenvuoro viimeisenä ja haluaisin käyttää tilaisuutta puhua meppinä kansallisen parlamentin jäsenille ja kaikille niille, jotka täällä edustavat jäsenvaltioita ja niiden parlamentteja. Tällä hetkellä elämme varsin erikoisia aikoja, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun me teemme työtä yhdessä. Mutta on kuitenkin aika harvinainen tilanne tämä. Haluaisin vedota teihin kaikkiin, että teidän parlamenteissanne hallitusten kulisseissa. Siellä valmistellaan vaikeita talousarvioita kaikissa jäsenvaltioissa. Toivottavasti te voisitte nyt tutkia komission hyvää ehdotusta tarkasti. Uskon, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit komission hyvän ehdotuksen pohjalta voimme tehdä merkittävää työtä. Tässä meillä on ehdotus edessämme. Tätä on nyt toisteltu useinkin äh, aivan oikein että tulee olla tehokas. Ja toivonkin, että te katsotte ehdotusta käytännön näkökulmasta, kansallisten talousarvioiden näkökulmasta. Minä olen Meppi ja tulen maasta, jossa on ryhdytty hyvinkin vaikeisiin budjettikuritoimiin. On hyvä, että tehdään nyt enemmän ja paremmin ja ennen kaikkea yhdessä. Siksi olisi hyvä, että teidän parlamenttinne budjettivaliokunnassa tutkittaisiin tarkkaan komission ehdotus ideologiat sikseen, vaan katsotaan, miten voidaan viedä eteenpäin kansallisia talousarvioita, EUn talousarvioita vuotta, joka tietenkin tulee investointeina palaamaan takaisin kaikkiin jäsenvaltioihin. Meillä on tässä ainutlaatuinen tilaisuus, johon voimme tarttua yhdessä kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti ja sitten kun vielä komissio saadaan tähän mukaan ja voimme tehdä työtä hyvän ehdotuksen parissa. Olemme historiallisessa tilanteessa ja tähän tilaisuuteen tulee tarttua. Kiitos. Merci beaucoup. Donc voilà, on a fini ce tour. Kiitos, näin olemme päättäneet puhekierroksen ja haluan kiittää teitä kaikkia lämpimästi. Kaikki ovat noudattaneet hyvin puheaikoja. Se on erinomainen asia. Ja nyt annan uudelleen puheenvuoron panelisteille. Ja e, e, nyt komissio Lewandowski. Hänellä on varmasti paljonkin tähän vielä lisättävää ja sanottavaa. Olkaa siis hyvä. Thank you, but first of all, Paljon kiitoksia. Mutta ennen kaikkea paljon kiitoksia tästä hyvin rikkaasta mielipiteiden vaihdosta. Tämä osoittaa uudestaan, että me tarvitsemme tällaisia tapaamisia, joissa kokoontuvat kaikista jäsenvaltiosta kansanvalitsemat edustajat. En aio kommentoida kaikkia kommentteja jotka suhtautuvat hyvin avoimesti komission ehdotuksiin tai ehkä joko tukevat komission ehdotus voimakkaasti. Nämä edustavat varmaan tänään enemmistöä. Vaan minun on keskityttävä skeptisyyttä ja kysymyksiä ja vastalauseita ilmaisevia kannanottoja. Aloitan Rova Hansenista ja Martinovsista tätä paneelista nykyinen äh, puheenjohtajamme ja seuraava kumppanimme. Ja myös sitten Ruotsin ja Alankomaiden edustajat. Heidän molemmat edustavat maita, jotka saivat saivat korjauksia. Ja emme voi taata nettopositiota maasta ja maalle menojen pohjalta. Emme voi taata reilua asemaa suhteessa maan varallisuuteen. Me voimme ainoastaan tehdä joitakin korjauksia vuositasolla. Ruotsi ja Alankomaat ja UK edellyttävät todella korjauksia ja myös Saksa. Ja Täällä ilmaistiin myös skeptisyyttä. Hyvä Halkenen, Portocen ja Marciudisen ja Retsokanski esitti monia kysymyksiä. Ja minua hämmästytti, että puheenjohtaja äänselemä vaikean nimen täysin oikein. Eli jotkut perusasiat. Meidän ehdotuksemme omistavaristo todella pitkälti noudattaa perustamissopimuksen kirjainta ja henkeä, ja me kunnioitamme jäsenvaltion suvereniteettia, ei verotusta ilman edustustoa. Tämä on myös henkilökohtainen periaatteeni, ja me voimme esittää ehdotuksemme, ja kansallisten parlamentti on sitten keskustelun jälkeen päätettävä ja ratifioinnin oltava yksimielinen kaikkien verotusehdotusten osalta. Meidän ehdotuksemme tarkoitus ei ole paisuttaa budjettia. Minun mielestäni ehdotuksemme on kohtuuden, sitä on arvosteltu jopa liian kohtuulliseksi, koska se edustaa noin yhtä prosenttia 90-luvua luku on 1,8 prosenttia ja me nyt lähdemme seuraava kaudella yhdestä prosentista. Ja tätä, tämä sitä tausta vasten olemme Lissabonin sopimuksessa sopineet lisästä Eurooppaa, ei vähemmästä. Mutta meidän myös taikka katsotaan, mikä on tehokasta ja oikeudenmukaista ja mikä on todella uusi tulo lähde ja sektorista, joka on Rova Brenttarin mukaan liian vähäisesti verotettu. Meillä ei ole ALVtä rahoituspalveluille ja Euroopan verimaksajat todella antavat paljon, jotta meillä säilyisimme koko Euroopassa terveen rahoitussektori. Eli nämä olivat valintakriteerit ja hyvin Tärkeää on myös, että meillä on kansallisia aloitteita jo kymmenen jäsenvaltiota verottaa rahoituspalveluja. Varmaan niitä on vielä lisää tulossa. Ja Podimaatta sanoi, että ei ole kyse siitä, että tuleeko meille tämmöinen verotus, vaan se on jo olemassa. Ja olisi parempi jo kilpailuvääristymän näkökulman osalta, parempi, että me olisi harmonisoitu perusta, jotta me konsolidointi aikana vähentäisimme kansallisia panoksia. Rakenne pohjautuu empiirisen kokemukseen, ei ole kyse naivista harjoituksesta. Me myös turvaudumme Ruotsin malliin ehdottomasti minä kannatan kaik, melkein kaikissa asioissa Ruotsin mallia, mutta tämän finanssitransaktioveron osalta se ei ole täydellinen. Sitä on niin helppo kiertää. Ei ole niin helppo siirtyä johonkin toiseen maahan välttyäksemme verotuksesta ja tämä Ruotsin dramaattinen kokemus vaikuttaa voimakkaasti Ruotsin suhtautumiseen ja ehdotukseemme. Mutta verotus siis tapahtuu siellä, missä rahoituslaitokset on rekisteröity, ei siis kotitaloudet. Jos on siis kehittyneempi rahoitussektori, niin siitähän hyödytään kansallisessa budjetissa enemmän, yksi kolmasosa siis. Ja siis kaksi kolmasosa menisi Euroopan budjettiin ja se vähentäisi kansallisia maksuja BKT jakoperusten mukaisesti. Ja sen vuoksi me olemme näyttäneet tämän 50 prosentin vähentämisen. Vähentäminen tulisi automaattisesti jakoperusteen pohjalta, eikä sen vuoksi mitä on jäsenvaltiossa kerätty. Tähän liittyy paljon teknisiä seikkoja, joihin aio syventyä. Mutta tässä oli puhe vaikutuksista. Suoraan sanottuna me emme tutki sen vaikutusta, mitä meidän mielestämme on jo tehty. Ja nyt on vähennetty 70 prosenttia lyhyeksi myymistä ja äh, automaattista my- kaupankäyntiä, koska minä en näe lyhyeksi myymisessä ei ole mitään taloudellista etua. Ja on vaikea tutkia sen vähenemistä ja automaattisen kaupankäynnin vaikutuksia reaalitalouteen. Mitä tulee vaikutuksen meidän vaikutusarviointimme nyt paljon tasapainoisempi. Ensimmäinen oli yksipuolinen. Se tutki sitä, mitä saattaisi tapahtua reaalitaloudessa, kun tämä rahoitusverotus otetaan käyttöön. Mutta kun, jos me nyt todella saamme niin suuret tulot eh, finanssiratkaisusta, kun arvioidaan, niin se voisi vähentää muiden alueiden verotusta, työllistyttä ja niin poispäin. Eli todennäköisesti vaikutusarviointi osoittaa, että reaalitaloudella ei tehdä haittaa, koska vaikutus varmaan materiaalituotoon myönteinen monessa suhteessa. Tässä tehtiin paljon huomautuksia, jotka koskevat volatiliteettia ja tilintarkastustuomioistuinta. Kyllä, mutta me on myös korjaava tekijä. Me, on, me olemme aina kompensoineet suurimpaa volatiliteettia. Ja tietenkin meidän on otettava huomioon myös kompensoiva tekijä, BKT-perusteisuus. Ja miten sen tuo korjausmekanismiin, niin en halua syventyä niihin. Eli vielä kerran paljon kiitoksia hyvin hedelmällisistä ja monipuolisista puheenvuoroista. Mä otamme ne huomioon ja, ja me edelleen niiden pohjalta ehdotustamme. Kiitos. Mrs. Kier Hansen, Danish Folketing. Thank you very much and thank you to... Kiitos ja kiitos teille hyvät kollegat kaikista näistä eri näkemyksistä tänään. Oli välttämätöntä kuulla nämä ajatukset, jotta tiedämme, miten Euroopassa ajatellaan asioista. Ja selvää on, että olemme eri mieltä näistä asioista. Olen Fernandesin kanssa vahvasti yhtä mieltä siitä, että tällainen dialogi on tarpeen. On tärkeää, että tapaamme että ja, ja että tulevaisuudessa pyrimme siihen, että saamme seurantaa – ja pääsemme neuvottelemaan Euroopan parlamentin ja muiden kanssa, eli kiitos tästä myöskin. Rova Turan Belgiasta teki ehdotuksen, hän on Euroopan parlamentin edustaja, kehotti, että menemme kotiin kansallisiin parlamentteihin, jatkamme keskustelua ja tuemme komission tekemää ehdotusta – ja hän sanoi, että meidän pitäisi tehdä tämä, koska ehdotus on oikeudenmukainen ja tehokas. Tässä kuitenkin meillä on vielä joitain avoimia ongelmia. Ja siksi minun ehdotuksessani yritän painostaa komissaaria, että kuulisimme hiukan enemmän ehdotuksen vaikutuksista. Meidän täytyy tietää enemmän seuraamuksista ja vastuunjaosta – koska kun puhutaan solidaarisuudesta ja siitä, kuka mitäkin maksaisi, meidän täytyy tietää siitä enemmän. Tiedämme tuon keskusteluista kansallisissa parlamenteissa. Ja jos nyt ollaan ihan rehollisia, tarvitsemme saman tiedon, saman dokumentaation, jotta voimme käydä tämän keskustelun, jota haettiin kansallisten parlamentaarikkojen e- puheesta. Eli harjoittakaa seurantaa. Tuo on aina tapa, jolla voimme saada pohjan sisältökeskustelulle kansallisessa parlamentissa. Ja tällä tavalla saadaan vahvempi osallistuminen meidän puoleltamme. Ja tuotahan Euroopassa tänään tarvitaan. Tarvitsemme sen, että kansalliset parlamentit ottavat enemmän vastuuta ja välittävät siitä, mitä Euroopan tasolla paremmin tapahtuu. Haluaisin kiittää Ani ja omasta panoksestaan – olen niin iloinen, että olemme yhtä mieltä näistä periaatteista. Se on varsin mukavaa, koska me puhumme samaan puolueeseen. Me tulee pelkästään molemmat Tanskasta, vaan kuulumme samaan puolueeseenkin. Ja haluaisin painottaa, niin kuin hän teki, tarvetta keskustella enemmän kulujen tai menojen laadusta budjetissa – Alankomainen kollega sanoi puhuvansa kansalaisten puolesta. Parlamentaarikkoinen väitämme varmaan kaikki, että puhumme kansalaisten puolesta, etenkin äänestäjien. Mutta se, että meillä voi olla tämä dialogi näin avoimesti ja että voimme suhtautua avoimesti siihen, että tarvitaan tämä yhteinen budjetti. Meidän täytyy keskittyä siihen, mitä tästä oikeasti saadaan. Mikä on lisäarvo? Voidaanko se selittää kansalaisille? Mikä on er, tulos eri tehtävistä? Mitä muutoksia teemme? Ja uskon vahvasti, että meidän täytyy keskittyä tähän enemmän. Ja toivon, että tuo selkiytyy vielä iltapäivän keskusteluissa, koska sekin on tärkeä osa siitä – miten etenemme, kun puhumme omista varoista. Kiitoksia tämän päivän keskustelusta. Mrs. Jensen, on behalf of European Parliament. Euroopan parlamentista Jensen. Kiitos. Tällaisten keskustelujen arvo on juuri siinä, että näemme selkeämmin, missä olemme yhtä mieltä ja missä eri mieltä. Meidän tuleekin ymmärtää toisiamme oikein, ei väärin. Minulle on ollut tärkeää ymmärtää selkeästi se, että Euroopan parlamentti ei vaadi omia varoja voidakseen lisätä menopuolta, vaan omat varat halutaan luoda, jotta voidaan saada avoimempi järjestelmä EU budjetin tulopuolelle. On tärkeää myös ymmärtää, että me meppeinä tunnemme talouden tilanteet. Ja me tiedämme, minkälaisia vaikeuksia jäsenvaltioilla on. On nyt ja myös monina tulevina vuosina talouden kriisistä johtuen. Siksi meidän tuleekin keskittyä nyt menopuolen laatuseikkoihin. Iltapäivällä keskustelemme lisää. Me puhumme budjetikatoista, me rajaamme vuosibudjetteja vuositasolle aina vuoteen 2020 asti. Tämä tulee nyt ymmärtää ja myös kysyä itseltään, mihin kohtaan laitettaisiin tuo raja EU-talousarviolle ja vastaako se niitä rajoja, joita asetetaan kansallisille talousarvioille? Toimisitteko te samoin kotimaassanne kuin Euroopassa? Komissio on luonut lähes muuttumattoman katon vuodesta 2013 vuoteen 2020. Se on aikamoinen rajoittava tekijä talousarviossa, jossa mahdollisesti on uusia haasteita, laajentumisia ja muita uusia tekijöitä. Aina puhutaan näistä negatiivisista prioriteeteista, mutta kunhan on löydetty todellisia negatiivisia prioriteetteja. Äh, Niiden löytäminen on aika vaikeaa, koska varsinkin prioriteetteihin, prioriteettien suhteen tulee löytää myös kompromisseja. Ja niin komissio on koittanut myös tehdä ja vastata kaikkiin haasteisiin. Paljon on puhuttu myös tuosta finanssiverosta, kun keskustelut aloitettiin tehtiin 2008-2009 tienoilla vakavamielisesti parlamentissa, niin eh, silloin meillä oli enemmistö vastaan. Mutta tuo enemmistö on nyt pikkuhiljaa liukunut veron puolesta. Ja nyt minä itse asiassa kuulun itse siihen vähemmistöön, joka finanssitransaktioveroa vastustaa, kuuntelen kuitenkin tarkkaavaisesti Janosia ja koitan ymmärtää, mitä hän minulle kertoo ja mistä hän puhuu. Mutta me tarvitsemme omia varoja. Tuo finanssivero on vaihtoehto, alvi on mahdollisuus, joten meidän tulee käydä voimakasta keskustelua tästä. Minun mielestäni esimerkiksi Alvi on vahva kandidaatti omiin varoihin ja se toisi järjestelmään yksinkertaisuutta ja harmonointia. Ja Alvin kautta voitaisiin mahdollisesti luoda tasapainoisempi budjetti, sitä olisi helpompi valvoa. Joten Alvi-kysymystä ei vielä ole edes alettu pohtimaan ja siksi meidän täytyy myös tutkia sitä tarkkaan. Ranskan senaatista kuului ääniä, joissa sanottiin, että muitakin vaihtoehtoja on olemassa. Ja on hyvä, että me olemme nyt avanneet keskustelun. Saattaa olla, että muita vaihtoehtoja on. Paljon on tuotu esiin tätä energia-alaa, mutta voi myös miettiä joitakin optioita, joissa voidaan helpottaa elämää yrityksille ja samanaikaisesti luoda vielä todellisia omia varoja EUlle. Ja meidän tulisi tukea toinen toisemme, kun keskustelemme näistä asioista. Vaikeaa tietenkin on se, että kaikesta tulee päättää yksimielisesti jäsenvaltioiden kesken. Tämä keskustelu ei tule olemaan helppo, mutta jäsenvaltioiden tulee kuunnella toisiaan, tukeutua toisiinsa. Ja varmasti parlamentissa me haluamme helpottaa keskustelujen etenemistä ja voimme tuoda keskusteluun erilaisia argumentteja, niin kuin olemme tehneet tänään. Ja on hyvä, että kansalliset parlamentit myös keskustelevat näistä kysymyksistä. Se on hyvin hedelmällistä. Vielä viimeinen seikka keskusteluun. Ja inspiroiduin Itävallan puheenvuorosta tässä siis se, että tämä pallo pitäisi heittää takaisin jäsenvaltioille. Se on totta, mutta voitaisiin myös säästää kustannuksia kansallisilta parlamentilla, jos tehtäisiin eri töitä yhdessä. Mahdollisesti myös te voisitte kansallisessa parlamentissa miettiä, miten voitaisiin kustannuksia säästää niin, että EU-ssa yhdistettäisiin joitakin toimia. Meillä on EU-ssa virasto, joka vastaa ilmailualan turvallisuudesta ja sitten virasto, joka sertifioi lentokoneita ja henkilöstöä. Meillähän oli aikaisemmin 27 tällaista järjestöä ja toimijaa. Varmasti siitä äh, on tullut säästöä ja etua ja muitakin tällaisia vaihtoehtoja on, joten kun menette takaisin kotiin, miettikääpä mistä näitä samantyyppisiä synergiaetuja löytyisi. Esimerkiksi EUn ulkoiset toimet ovat herättäneet paljon keskustelua Tanskan vastaavassa ministeriössä. Kuinka paljon tulee esimerkiksi suurlähetystöihin vielä investoida, kun on EU-lähetystöjä? Tästäkin voitaisiin löytää säästöjä, ja me löydämme kustannussäästöjä nimenomaan tällaisella yhteisellä eurooppalaisella lähestymistavalla. Euroopan unionin talousarvio ei ole vain kustannus, vaan se voi olla myös kustannuksia säästävä tekijä kansalliselle parlamenteille ja talousarvioille. Ja minä suositankin, että viedä takaisin kotona mietintämyssy päähän ja ajatellaan tätä vielä lisää. Kiitos. Mr. Mavrojanis, on behalf of the council. No sitten herra, herra Mavrojanis neuvoston puolesta. Niin keskustelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Meidän tulee tehdä yhteistyötä avoimin mielin, ottaa huomioon myös todellisuuden vaatimukset ja sen asettamat rajat. Tehdä työtä käytännönläheisesti. Niin kuin Jensen sanoi, keskustelu tulee ennen kaikkea nyt keskittyä transaktioveroon, miettiä myös muita mahdollisuuksia eikä varajoittua tähän. Pitää mieli avoimena, niin kuin monet puhujat täällä ovat sanoneetkin. Mitä ei tule jättää tutkimatta, kaikki tiet tutkittava, äh, ne ehdotukset, joita on tehty ovat mielenkiintoisia. Uskon, että pääsemme tästä eteenpäin, jos me kunnioitamme eh, oikeudenmukaisuusperiaatetta eh, niin tulo- kuin menopuolellakin. Siis ei nyt tarkoita eh, siis sitä, että asettaisin kyseenalaiseksi siis sitä, että investoinnit tulee saada myöskin tulosta. Minä en nyt haluaisi tässä kommentoida kantaa ottaen sen pidemmälle suhteessa siihen, mitä täällä on tänään kuultu. Meillä on vielä paljon avoimia kysymyksiä, jotka tulee ottaa huomioon tulevina kuukausina. Meidän tulee edelleen jatkaa keskustelua kansallisesti varsinkin ja meidän rikastuttaa keskustelua erilaisin elementein joita esimerkiksi olemme kuulleet tänään uusina ajatuksena. Ja vielä lähteä ikään kuin kansallisesti eh, selittämään tätä tekstiä, tilannetta, avaamaan sitä. Meillä on todellinen mahdollisuus, tilaisuus ennen vuoden loppua päästä ratkaisuun, joka tyydyttää kaikkia ja joka noudattaa perustamissopimuksia ja on myös kansalaisille mieleen Tanska puheenjohtajana varmasti vie tätä asiaa eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista. Me tulemme olemaan seuraava neuvoston puheenjohtaja. Toivottavasti meillä ei kovinkaan paljon enää jää työtä tehtäväksi, mutta jos näin käy, niin tätä kai jatkamme tuota erinomaista työtä, jota Tanska on tähän asti tehnyt, ja me sitoudumme täysin kaikkien instituutioiden kanssa ja nimessä päästäksemme tulokseen, joka tulee olemaan meidän toiveidemme tavo- tasolla. Kiitos. Thank you very much. Because... No kiitoksia. Onko nyt vielä puheenvuoropyyntöjä? Meillähän on aikataulukirjeitä, lyhyitä kommentteja ehkä. Bien, ce qui veut dire que... Eli, no niin, tämä tarkoittaa sitä, että me on kaikki nälkä. Sehän sopii hyvin, koska Tanska puheenjohtajamme on kutsunut teidät lounalle, joka alkaa muutaminen päästä kaksi kerrosta alempana samassa rakennuksessa. Ja pyytäisin teitä sitten palamaan ajoissa seuraava osa, toista osaa varten, joka alkaa 14.30. Paljon kiitoksia, hyvää ruokailua.